Euh, mesdames, messieurs, chers collègues. Hyvät naiset ja herrat, hyvät kollegat, me jatkamme seminaariamme, jossa käsitellään Euroopan kansalaisten vapaata liikkuvuutta EU:ssa. Toivotan tervetulleeksi kansallisten parlamenttien jäsenet, jotka ovat täällä paikalla ja annan tai avaan heti Kurt Lehnerin ja Alexander Steinsin kanssa istunnon, jossa keskustellaan perheoikeutta ja perintöoikeutta. Ja annan puheenvuoron Kurt Lehnerille, entinen oikeusasian valiokunnan jäsen. Olkaa hyvä. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Olen iloinen voidessani olla taas uudemman kerran Brysselissä. Tässä on ollut 11 kuukauden tauko. Minähän tein hartiavoimin töitä täällä ja joudun luopumaan mandaatistani ja palautumaan tästä parin kolmen vuoden rupeamasta. Se oli rankka aika, mutta myöskin hyvä aika. Hyvä aika ja tuloksetkin olivat hyviä. Mitä tulee komission ehdotukseen, niin voin vain toistaa jo sanomani. Yhteistyö oli hyvä, mutta minä uskon, että neuvotteluiden kautta saatiin parempi tulos aikaiseksi. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö aina olisi jotain parantamisen varaa. Mutta korostettakoon sitä, että kaikki kolme toimielintä ovat tehneet hyvin rakentavassa hengessä tätä yhteistyötä. Komissio, parlamentti ja myös neuvosto. Minä uskon, että kaikki te tiedätte kysymyksistä, seminaareista, foorumeista ja muista kylliksi, mitä kaikkea tehdään. Minä olen yrittänyt vähentää näiden seminaarien määrää, koska siellä saattaa tulla vastaan vaikka ja mitä. Me yritämme tietenkin poistaa olemassa olevia ongelmia esimerkiksi perintäoikeuteen liittyen, mutta uusia ongelmia on ilmaantunut. Haluaisin ottaa esille yhden yksinkertaisen asian. Belgiassa ja Ranskassa käytettiin aina kiinteistöön siihen liittyen, että ranskalaista lainsäädäntöä sovelletaan perintöoikeuden osalta silloin, kun kyse on ranskalaista kiinteistöstä. Eli Se on Ranskassa tilanne, Belgiassa se on toisenlainen. Rekisterioikeus, materiaalinen oikeus ja niin poispäin, niin ne ovat kehittyneet pikkuhiljaa vuosikymmenten saatossa. Ja syntyy sitten ongelmia, jotka on ratkaistava ja voidaan ratkaista. Ja juuri silloin, kun materiaalista lainsäädäntöä lähdetään lähentämään toisinsa niin en vastaa, vastusta sitä käytännössä, mutta se saattaa johtaa uudenlaisiin ongelmiin. Mutta me tiedämme, että monissa tapauksissa hyödyt ovat haittoja suuremmat ja siksi toisenlaista lähestymistapaakin voitaisiin perustella käytettäväksi. Olen havainnut, että asetus on ollut hyvin saanut positiivista vastakaikua ja me olemme löytäneet vain ja ainoastaan yksittäisiä pieniä puutteita. Minä toivoisin nyt, että komissio mahdollisuuksien mukaan, kun näitä kaavakkeita lähdetään laatimaan perintäoikeuteen liittyen, että ne ovat käytännön läheisiä. Eli perintötodistusten pitäisi olla yksinkertaisia koska jos eurooppalainen malli ei toimi, niin sitten käytetään kansallista mallia, kansallista kaavaketta. Ja toivoisin, ettei kaikkia kansallisia toiveita huomioida, sillä muuten lomakkeesta tulee liian monimutkikas ja tuomioistuimella ei ole enää mitään mahdollisuutta äh, soveltaa tätä järjestelmää tehokkaasti. Toivottavasti päätökset voidaan tehdä jatkossa myöskin hyvin nopeasti siitä olisi kansalaisten näkökulmasta katsottuna hyötyä, että myöskin oikeusvarmuuden näkökulmasta katsottuna. Minä, kuten jo äsken sanoin, niin ongelmia tietenkin on olemassa. Tietyt ongelmat olisi voitu välttää, mutta toisaalta taas lainsäätäjä syytetään siitä, että säädellään liikaa, no, ehkä oikeutetusti. Ja välttämättä ei ole hyvä, että asetustekstiä laadittaessa pohdimme joka ikistä pilkun paikkaa ja sisällöllistä kysymystä. Kollega Hess tulee kertomaan meille nyt perintö- ja testamenttioikeudesta enemmän ja toivottavasti hänellä on lyhyt ja ytimekkäs kannanotto tähän liittyen. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja nyt sitten oikeusaseen valiokunnassa käsitteleekin tätä asiaa. Jatkaa tästä asiasta Aleksander Täini, niin joka saa puheenvuoron. Olkaa hyvä. Rouva puheenjohtaja, paljon kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Niin, kysymys kuuluu tämänpäiväisessä seminaarissa, että voivatko EUn kansalaiset liikkua vapaasti? Usein miten vastaus on valitettavasti ei. Se on tietenkin valitettavaa. Minä toimin kahden asetuksen asiantuntijana. Toisessa käsitellään avioliittoasioita ja rekisteröityjä parisuhteita sekä samaa että eri sukupuolta olevien osalta. Me tiedämme, että on olemassa tapauksia, erityisesti samaa sukupuolta olevien tapausten osalta, niin henkilöt päättävät, etteivät lähde muuttamaan ulkomaille, vaikka työtarjous olisi erinomainen, koska he tietävät, että että välttämättä tätä parisuhdetta, tätä rekisteröityä parisuhdetta ei tunnusteta kyseisessä maassa. Tai jos esimerkiksi on perheessä lapsia, jopa adoptoituja lapsia, ja nämä perhesuhteet eivät, niitä ei rekisteröidä ja niitä ei tunnusteta kaikissa maissa. Meillä on pöydällä siis kaksi asetustekstejä ja sanon vielä selkein sanakääntein, että käytännön, siis käytännössä yksi asetusteksti olisi riittänyt. Minä olen samaa mieltä asiasta, mutta poliittisista syistä päädyttiin tähän kahden tekstin ratkaisumalliin. Koska silloin kun keskustellaan rekisteröidystä parisuhteista, niin me emme tienneet, että meneeköhän tämä asetus läpi. Tällä hetkellä tilanne näyttää oikein hyvältä. Liberaalina olen aina ajanut sitä asiaa, että silloin kun puhutaan rekisteröidyistä parisuhteista, niin silloin pitäisi olla oikeusvalinnan mahdollisuus. Se oli oikeastaan minun näkökulmasta katsottuna kaiken A ja O, ja tämä asia mainitaan myöskin mietinnössä, ja minä todellakin toivon, että jurivaliokunnassa äänestyksen, äänestysvaiheessa enemmistö kannattaa tätä näkemystä, niin tällä hetkellä tilanne näyttää lupaavalta, mutta se taas tarkoittaa käytännössä sitä, että tietyille jäsenvaltioille, jotka eivät hyväksy tätä lähestymistapaa, niin heille pitäisi antaa poikkeusmahdollisuudet, eli niiden tuomioistuinten ei pidä lähteä ratkomaan tällaisten parisuhteiden ongelmia. Eli jos on sama sukupuolta olevaa pari kyseä, kyseessä ja ne, he asuvat Puolassa ja he päättävät erota, niin jos he haluavat saada omaisuuteen liittyen, liittyvät asiat kuntoon, niin heidän pitää sitten palata Saksaan ja hoitaa omaisuuden jakokysymykset Saksassa. Tämä on tietenkin valitettavaa, mutta poliittisesti tietyt asiat eivät mene vielä läpi. Tällä hetkellä jäsenvaltioiden osalta voidaan sanoa seuraavaa. Ne jäsenvaltiot, jotka ovat avantgardistisia, kuten Ruotsi, ylipäätään Pohjoismaat, niin heidän mielestään tämä ehdotus ei mene riittävän pitkälle, mutta toisaalta on olemassa Puolan, Italian ja muiden kaltaisia maita, joiden, joiden mielestä tämä ehdotus menee aivan liian pitkälle. Siis yhteisymmärryksen löytäminen on aika hankalaa, sillä tässä neuvostossa vaaditaan yksimielistä päätöksen tekoa. Kyproksen puheenjohtuskauden aikana järjestettiin Kyproksella hyvin laajamittainen konferenssia nyt Irlannin PJ-kauden aikana. Asiaa ehkä käsitellään, mutta ei prioriteettina. Se tulee siellä sitten ynnä muiden joukossa. Joten täytyy nyt sitten katsoa, miten asian käsittelyn suhteen voitaisiin päästä eteenpäin. Minä tulen omalta osaltani laatimaan kompromissitarkistuksia, jotta konservatiivit voivat hyväksyä tämän ratkaisumallin, jotta saamme todellakin laajan enemmistön näiden kahden asetuksen taakse. Ja sitten katsotaan, mikä on jäsenvaltioissa tilanne. Kyse on kuulemismenettelystä, eli toisenlainen kuin testamentti perintöoikeuskysymyksestä, eli parlamentilla ei ole niin vahvaa asemaa, joten päätöksenteon ajankohdalla on keskeinen merkitys ja paljon riippuu myöskin siitä, että miten pitkälle jäsenvaltiot ovat neuvotteluissaan edenneet. Tämä riittää omalta osaltani. Jos teillä on kysyttävää, niin pyrin niihin mielelläni vastaamaan, mutta valitettavasti minun on pian lähdettävä muualle. Pyydän sitä jo tässä vaiheessa anteeksi. Haluaisin kiittää eh, herra Dering ja perusoikeusvirastosta. Hän on auttanut minua ponnekkaasti etsittäessä perustelua sille, että miksi lainkäyttö valinta olisi se oikeastaan ainoa toimiva vaihtoehto tässä yhteydessä. Kiitos Aleksandra. Ja nyt kuuntelemme kahden asiantuntijan analyysit. Ensiksi professori Hess, joka on Max Planck-instituutin johtaja Luxemburgista. Annapa teille puheenvuoron missä te olette, anteeksi. Paljon kiitoksia rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Oikein paljon kiitoksia tästä kutsusta. Niin, aihe kuuluu perintö- ja testamenttioikeus, avoimet kysymykset. En aio tässä nyt lähteä mitään syntiluetteloa esittelemään, vaan esitän asetuksen perusperiaatteet ja yritän vastata kysymykseen, voidaanko kansalaisten keskeisimmät kysymykset tai ongelmat ratkaista tämän avulla. Ja sitten vielä puutu tähän itse asetuksen sisimpiin kysymy- keskeisimpiin kysymyksiin. Kyse on siis päätösten täytäntöönpanosta ja todistusten tunnustaminen sekä eurooppalaisen perintötodistuksen luomisesta. Kun katsotte otsaketta, niin tämä on aika lailla laaja lähestymistapa, jonka lainsäätäjä Euroopassa on valinnut rajat ylittävän perintöoikeuden hoitamiseksi. Tähän mennessä tällaista lähestymistapaa ei ole käytetty, joten tämä on varsinaista pioneerityötä. Eli lähdetään katsomaan sovellettavaa lainsäädäntöä, vastuuta, toimivaltaa, todistuksia ja niin poispäin. Eli kaikkia asioita tarkastellaan. Eli mitään sen kummempaa malliakaan ei ole ollut tarjolla. Ja tästäpä syystä EUta voidaan pitää todellisena kansainvälisen yksityisoikeuden edelläkävijänä. No, herää kysymys, tarvitaanko tällaista välinettä? No muistuttaisin kolme vuotta sitten eteeni tulleesta tapauksesta. Eräs henkilö sanoi, että henkilö peri noin 200 000 euroa omaisuutena Ranskassa sijaitseva kiinteistö, kuuluu siihen 60, euro, 60 000 euroa arvoltaan ja kysyisin nyt teiltä, että voisitteko kertoa meille, mikä on Ranskan perintäoikeus? Voisitteko laatia lausunnon siihen liittyen? Sanon, että kyllä, kyllä onnistuahan se. Ja niin kuin kollega Lechner totesi, niin ongelmia ilmenee hyvin nopeasti. Eli perinnön jättäjä oli saksalainen, ja silloisen ajankohtana kiinteistöön piti soveltaa ranskalaista perintäoikeutta, eli meidän piti käyttää kahta lakia ja lainsäädäntöjärjestelmää. Ja sitten heräsikin kysymys, eli että mikä on Saksan perintäoikeus ja toisaalta mitä tehdään tälle 60 000 euron arvoiselle Ranskassa sijaitsevalle kiinteistölle ja miten tämä peria voi sitten saada itselleen tämän kiinteistön ja rekisteröidä sen omiin nimiinsä. Eli lyhyesti sanottuna totean, että tämän lausunnon laatiminen asiantuntijakustannuksineen olisi tarkoittanut noin 10-15 000 euron laskua. No me emme lähtineet kaikkia näitä rahoja vaatimaan, mutta sehän, sehän tarkoittaa sitä, että periä menettää melkoisen summan ennen kuin saa yhtään mitään. Ja aikaakin tähän menee aika paljon. Ja kyllä minulla tässä meni melkein viikko, kun yritin selvittää näitä kysymyksiä. No, jos katsotaan nyt tätä perintäasetusta, niin silloin kolme periaatetta, jotka todellakin auttaisivat tässä nimenomaisessa mainitussa tapauksessa perillisiä. Ensinnäkin sovelletaan sitä periaatetta, että kun kyse oli saksalaisesta tuomioistuimesta, niin saksalainen tuomioistuin käsittelee juttua saksalaisen lainsäädäntöön nojautuen. Eli ei sovelleta äh, Ranskan lainsäädäntöä, vaikka kiinteistö sijaitsisikin Ranskassa. Ja sitten toinen periaate on se, että asetuksessa sanotaan, että noudatetaan yhden maan ja yhden lainsäädännön periaatetta. Ja kolmas periaate on se, että meillä on eurooppalainen perintötodistus ja saksalainen perillinen voi mennä Ranskaan ja tätä, tätä todistusta näyttäen säästää 10-15 000 euroa ja saada perimänsä kiinteistön avaimet käyttöönsä. Mutta on tietenkin selvää, että aina kun uusia asetuksia ja välineitä muotoillaan, silloin, varsinkin silloin kun se käsittelee ratkaisemattomia kysymyksiä, niin avoimia kysymyksiä varmaankin vielä jää ilmaan. Ja niihin täytyy sitten palata uudemman kerran. Mainitteko muutamia esimerkkejä? Ensimmäinen liittyy siihen, että asetuksessa käytetään tätä yhden maan yhden lainsäädännön periaatetta, eli viimeinen vakituinen asuinpaikka niin sen mukaan määräytyy myöskin tämä tuomioistuin. No herääkin kysymys, että missä oli perin, perinnön jättäjän äh, vakituinen asuinpaikka, missä se oli? Esimerkiksi sellainen henkilö, joka asuu vaikka Luxemburgissa tai, ja työskentelee Ranskassa ja, tai jotain muuta vastaavaa, joten herää kysymys, että onko olemassa mitään parempaa vaihtoehtoista ratkaisumallia tai järjestelmää? No ei ole, mutta mitä tulee tähän vakituiseen oleskelupaikkaan, niin se on aika lailla kiistanalainen kysymys, erityisesti silloin kun pohditaan sitä, että mikä tuomioistuin on toimivaltainen, varsinkin jos perilliset eivät ole samaa mieltä toimivaltaisesta tuomioistuimesta. Ja asetuksessa on hyvänä asiana se, että asianosaiset voivat sopia sovellettavasta tuomioistuimasta ja myöskin sovellettavasta lainsäädännöstä. Eli perinnön jättäjä voi sanoa, että kun perintöä jaetaan, niin on sovellettava oman kotipaikkani lainsäädäntöä. Tai sitten perilliset voivat päättää, että tätä perintöä ei lähdettäkään jakamaan esimerkiksi Espanjan lainsäädännön mukaan, vaan Suomen lainsäädännön mukaan, koska molemmat perilliset ovat suomalaisia. Ja silloin olisi tietenkin järkevää, että perintö jaetaan suomalaisen tuomioistuimen toimesta. Se olisi mielestäni hyvä ratkaisumalli. Mutta jos taas käykin niin, että perinnön jättäjä ei valitsekaan Suomen lainsäädäntöä, mutta perilliset asuvatkin Suomessa, niin he eivät sano, voi sanoa, että me haluamme hoitaa asian Suomessa, mutta kolmas vaihtoehto on se, että tuomioistuin toteaa, että ehkäpä olisikin parempi, että Suomen tuom, suomalainen tuomioistuin olisi pätevämpi hoitamaan tämän asian. No jotkut sanovat, että tämä nyt olisi aivan uudenlainen lähestymistapa, mutta eipäs olekaan, sillä Tällä tavalla perintöoikeuskysymyksissä on voitu aikaisemminkin toimia. Mutta minä olisin toivonut, että olisi toimittu komission viitoittamalla tiellä, eli että Espanjan ja Suomen lainsäädäntö, tuomioistuimet päättävät siitä, miten he voivat viestiä keskenään, koska se nyt ei ole kirkossa kuulutettu juttu, että viestintä toimii hyvin. Joissakin jäsenvaltioissa se toimii hienosti, toisissa taas ei sitten ei millään. Ja jos katsotte komission nettisivustoa, niin tuomioistuinten välinen suora viestintä on keskeinen aspekti silloin, kun yritetään oikeudellista yhteistyötä vaalia Euroopan unionissa, joten tämän suhteen olisi voitu mennä asetustekstissä vähän pidemmälle, mutta toivottavasti tuomioistuimet ovat halukkaampia toimimaan yhteistyössä käyttäen tätä eurooppalaista oikeudellista verkostoa. Toinen asia, joka ei ole saanut minua kovinkaan vakuuttuneeksi on seuraava. Se, palaa, se liittyy oikeastaan siihen, mistä keskustelimme aamupäivällä. Eli se, että milloin ja miten tuomio tunnustetaan laivoimaiseksi. Ja että niin, tässä sovelletaan siis Bryssel ykköstä. Sinänsä kyse on ihan hyvistä määräyksistä, joita on tarkennettu ja parannettu, mutta herää kysymys, että onko kyse niistä oikeista määräyksistä. Ja vastaus voi kuulua vain ja ainoastaan, että toisin kuin Bryssel ykkösessä, niin perintöoikeudessa niin kyse ei ole kahden henkilön välisestä riita-asiasta, kun tiedetään toinen on kantelija ja toinen vastaaja, vaan nyt on kyse useammasta henkilöstä. Ja tämä monihenkilötilanne, useamman henkilön ö, tilanne poikkeaa Bryssel ykkösestä. Ja se taas vaikuttaa siihen, miten tuomio tunnustetaan lainvoimaiseksi. Minun mielestäni olisi ollut parempi toimia siten, että nämä yksinkertaistetut tunnustamismääräykset olisi otettu käyttöön esimerkiksi maksukyvyttömyys asioissa sovellettavan lainsäädännön määräyksiä. Ja siihen liittyvän asetuksen artikla 26 olisi ollut parempi kuin tässä kohdassa tämän Bryssel 1 määräykset. Eli tämä osoittaa, miten hankala tilanne on tässä äh, yksityisoikeudellisessa ken, tällä yksityisoikeudellisella kentällä. Sitten vielä kaksi lisähuomautusta. Kun katsotaan asetustekstiä, niin sieltä löytyy toinenkin osa, nimittäin tämän tekninen osio, ja siellä puhutaan tästä tunnustamisesta ja kansallisten perintätodistusten vastaanottamisesta ja tunnustamisesta. Se on erittäin tärkeä asia, että missä määrin tällainen todistus voi olla lainvoimainen jossain toisessa jäsenvaltiossa. Eli herää kysymys, minkälaisia vaikutuksia sillä voi olla. Kun katsotaan asetustekstiä, niin siellä puhutaan vain ainoastaan hyväksymisestä tai saksaksi sillä on todistusvoimainen rooli, mutta herää kysymys, että mitä se käytännössä tarkoittaa. Ja tämä on edelleenkin aika lailla epämääräinen termi, joten meidän täytyy vain odottaa, kunnes tämä termi määritellään kunnolla. Eli todistusten tunnustaminen on yksi hankalimmista aiheista, joita käsitellään eurooppalaisessa lainsäädännössä. Ja en tiedä, että toimiiko tämä asetuksen määritelmä yhtään sen paremmin kuin aikaisemmatkaan määritelmät. Eurooppalainen perintötodistus on hyvä vaihtoehto, mutta niin kuin kollega Lechner totesi, sen pitäisi olla yksinkertainen muotoilultaan, jotta sitä on helppo käyttää mutta valitettavasti se on vain vaihtoehtoinen väline, ja koska se on uusi vaihtoehtoinen väline, niin en ole ihan varma, että noinkohan sitä kovinkaan laajamittaisesti käytetään, mutta järjestelmä toimisi siinä tapauksessa, mikäli seuraavien vuosien aikana, eli tulevien kahden vuoden aikana, kunnes asetustesti astuu voimaan, että kaikki sidosryhmät tulevat kuulluksi, ja he voivat kertoa omista näkemyksistään. Ja tietenkin meidän täytyy panostaa notaarikuntaan, mutta he ovat olleet joka tapauksessa alusta alkaenkin tässä prosessissa mukana. Kuten huomaatte, joitakin äh, ongelmia olen täältä löytänyt, mutta yleisesti ottaen voin sanoa, että esimerkiksi mitä tulee kansainväliseen äh, sivilioikeuteen, niin Tällä hetkellä näyttää siltä, että vuodesta 2015 alkaen rajat ylittävissä perintökysymyksissä Euroopan unionin kansalaisten asema näyttää paremmalta. Kiitoksia. Eh, merci beaucoup, prof. Paljon kiitoksia, professori Hess. Mitä tulee rekisteröiden parisuhteiden perintöoikeudellisen kysymyksiin, annan puheenvuoron Albin Deringille, euro, ei, korjaan, ei rouva vaan herra Deringille Euroopan unionin perusoikeusvirastosta. Anteeksi tämä virhe. Ei sinne mitään, rouva puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Ö, olen oikein iloinen saadessani esitellä teille lausunnon, jonka perusoikeusvirasto on laatinut näistä kahdesta asiasta, en käsittele kaikkien mahdollisten kiinnostavien kysymysten piirteitä, vaan keskistyn tähän perusoikeusnäkökohtaan, johon meitä pyydettiin keskittymään. Huhtikuussa viime vuonna Euroopan parlamentti pyysi Euroopan unionin perusoikeusvirastolta lausuntoa asetusehdotusta, joka käsittelee rekisteröityjen parisuhteen seurauksia. Erityisesti meidän pitää tarkastella kysymystä, jonka Jetaravittain esittelijä oikeusasianvaliokunnasta painotti siinä, missä nämissä olevat ää, parit kykenevät valitsemaan sovellettavaan lain komissiorituksen 16.18 artiklan mukaisesti rekisteröityjä parisuhteita koskeva ehdotus ei salli vastaavaa lainvalintamahdollisuutta jälkimmäisen ehdotuksen 15 artiklassa lausutaan sen sijaan, että ainoana soveltavana lakina pidetään sen valtion lainsäädäntöä, jossa parisuudet on rekisteröity perusoikeusvirastoon. Lausunto keskittyy siihen perusfaktaan, että että tämä parisuhdetta koskeva ehdotus ei sisällä mahdollisuutta sovellettavan lain valinnasta omaisuuden suhteen. Nämä kahden asetuksen eroa käsitellään perusoikeuskirja artiklan 20 mukaisesti sekä artiklan 21 syrjintäkiellon periaatteen mukaisesti. Ensiksi analyysissä täytyy kysyä, onko tämä todettu ero kahden asetusluonnoksen välillä, millainen se ero on. Ja tässä yhteydessä pitää todeta, että mitä avioomaisuuteen tulee. Siinä todetaan, että puolisoiden mahdollisuus valittaa sovellettava oikeus helpottaa heidän omaisuutensa hallintaa. Erityisesti mahdollisuus valita jäsenval- asumispaikkaan lainsäädännön valitseminen mahdollistaa sen, että parin oikeudelliset valinnat heijastavat sitä elämää, jota he elävät mikä helpottaa vapaata liikkuvuutta. Mutta jos tällainen oikeusjärjestelmän valinta, lain valinta on tärkeää avioliitossa olevilla, miksei se olisi tärkeää rekisteröidyssä parisuhteessa elävillä. Perusoikeusvirasto totesi myöskin, että tämä ehdotettu er-, erillinen käsittely vaikuttaisi samaa sukupuolta olevia parispareja eh, voimakkaammin kuin eri sukupuolen pareja. Monissa jäsenvaltioissa rekisteröidyt parisuhteet ovat itse asiassa ainoa vaihtoehto samaa sukupuolta oleville parille, jotka haluavat muodollistaa suhteensa. Nämä esimerkit osoittavat, että ehdotettu eriävä kohtelu on merkittävää ja saattaa johtaa epäsuoraan syrjintään sama tiettyihin ryhmiin kuuluvien henkilöiden kohdalla. Joten ratkaisevaa on, onko eriävä kohtelu perusteltavissa. Ja tältä osin esitän kolme väitettä ehdotuksessa. Ensinnäkin painotetaan, että että rekisteröityä parisuudetta koskevat jäsenvaltioiden kansalliset säädökset poikkeavat toisissaan. Ää, e, eriävää kohtelua näyttäisi puoltavan se, että vaikka jäsenvaltiossa on jossain mielessä yhteinen avioliitosta, rekisteröityjä parisuhteita koskevat ohjaavat periaatteet vaihtelevat suuresti. Tämä vaikuttaisi sille, että pitäisi olla enemmän joustavuutta avioliittojen kohdalla ja äh, kumppanuus, parisuudetta tai rekisteröityä parisuhteita sellainen hengessä, jonka noilla kumppanuus on solmittu. On kuitenkin syytä muistaa, että asetusehdotuksessa ei käsitellä oikeudellisia määr- määräyksiä, joihin ja rekisteröidyt parisuhteet perustuvat vain ainoastaan niihin instituutioihin liittyviä varallisuusoikeuksia. Ja jäsenvaltioiden aviovarallisuussuhteita koskeva lainsäädäntö vaihtelee myös suuresti. On esimerkiksi paljon järjestelmiä, jotka perustuvat puolisoiden yhteisomaisuuteen, mutta on myös säädöksiä, jotka määräävät omaisuuden erillisyyden periaatteesta. Jos pitäisi pyrkiä mahdollisimman äh, suureen pariteettiin substantiaalisessa oikeudessa liittyen avioliiton oikeussuhteeseen omistussuhteeseen, mutta on syytä sitten ajatella, että samalla pohjalta rekisteröidyt parisuhteet pitäisi käsitellä. Eli voidaan argumentoida, että kansallisten lainsäädäntöjen eroavuudet niissä maissa, joissa rekisteröityjä parisuhteissa on, luova tarpeen luoda koordinoivan oikeudellisen välineen ja antaa vielä enemmän painoa valintakysymykselle sovellettavan lain kysymyksessä. Toisekseen esitetään, eh, että vaatimus, jonka mukaan rekisteröidyn parisuhteen varallisuusoikeudellisiin vaikutuksiin sovelletaan se valtion lakia, jossa parisuhde on rekisteröity, vastaa rekisteröityjä parisuhteita koskevan jäsenvaltion säännöksiä. Tämä toinen argumentti viittaa siihen, että jäsenvaltioiden säännökset eivät tarjoa kumppaneille mahdollisuutta valita mitään muuta lakia kuin se valtion laki, jossa parisuhde on rekisteröity. Tältä osin on kuitenkin syytä muistaa, että EU-lainsäätäjä on eri asemassa kuin jäsenvaltioiden lainsäätäjät. Vaikka kansainvälisen yhteisoikeuden alaa koskevien kansallisten lainsäädännön tavoitteena on välttää lakiristiriidat sovittamalla kansallisia oikeudellisia järjestelmiä ja käyttöalueita kansainvälisen oikeusjärjestön EU-lainsäädännön rooli vastaa Euroopan yhdistymiseen liittyviin erityisiin vaatimuksiin, kuten eu kansalaisten vapaan liikkuvuuden ja perusoikeuksien edistäminen. Lisäksi on riittävästi syitä kyseenalaista olla siitä, että jäsenvaltiot jättävät huomiota vaihtoehdon jonka mukaan parisuhteessa rekisteröityneet henkilöt voivat valita jonkin muun oikeudellisen järjestelmän kuin se valtionlain, jossa parisuhde on rekisteröity. Itävallassa, Alankomaissa ja Ruotsissa tällainen vaihtoehto on olemassa. Tämä yleinen toteamus, jonka mukaan jäsenvaltiot eivät salli parisuhteensa rekisteröineiden henkilöiden valita varallisuusoikeudellisia kysymyksiä sovellettavaa lakia, ei näytä yhtä hyvin luovan pohjaa laajemmalle pohdinnalle. Kolmanneksi korostetaan, että kaikissa EUn jäsenvaltioissa ei tunnusteta rekisteröityjä parisuhteita. Ja tästä syystä aviopareille ja parisuhteessa rekisteröineille pareille ei voida taata yhtä laajoja valinnanmahdollisuuksia. Tämä perustuu siihen faktaan, että vaikka kaikissa jäsenvallassa on voimassa avioliittolaki, sama ei päde rekisteröityihin parisuhteisiin, mikä pitääkin paikkaansa. Ja tarkoittaa, että parisuhteessa rekisteröiden henkilöiden kannalta sovellettavan lain valinta rajoittui niihin jäsenvaltioihin ja lakeihin, joissa tämä instituutio tunnustetaan. Mutta tästä faktasta ei seuraa, että pitäisi evätä rajoitettu valinnanmahdollisuuskin. Valintaoikeuden välttämätöntä rajoittamista järjestelmiin jotka liittyvät rekisteröityjen parisuhteiden vahvistamista koskeviin määräyksiin, ei pidä käyttää perusteena sille, että parisuhteensa rekisteröineeltä henkilöltä evätään oikeus valita jäljellä olevista oikeudellisista järjestelmistä. Minkä vuoksi? Perusoikeusviraston lausunnossa todetaan, että valinnan epääminen rekisteröidyssä parisuhteessa oleville vaatisi oikeutuksen, jota ei voida johtaa ehdotuksessa annettavista syistä minkä mukaisesti oikeus valita periaatteen evääminen ei vaikuta olevan tasavertaisuusperiaatteen mukaisen artiklan, perusoikeuskirjan artiklan kaksi mukaisesti. Toiseksi perusoikeuskirjan 21. artiklassa vahvistettu syrjintäkielto kieltäisi kohtelun, joka on avioparin kannalta myönteinen, mutta syrjii henkilöitä, jotka haluavat poliittisesti tai muista syistä elää yksityis- ja perheelämäänsä määräten mahdollisimman pitkälle itsestä omasta yksityisestä ja minimoiden valtion asioihin puuttumista. Ottaen huomioon, että monissa jäsenvaltioissa rekisteröidyn parisuhteen instituutio on ainoa samaa sukupuolta oleville kumppaneille tarjolla oleva vaihtoehto. Tällainen eriävä kohtelu saattaa johtaa seksuaalisen suuntautumiseen perustuvaan välilliseen syrjintään. Kiitos huomiosta. Thank you. Merci, Monsieur Dering. Uh, je vais ouvrir le... Nyt voimme alkaa keskustelun. Otan vastaan puheenvuoropyyntöjä, kysymyksiä puhujillemme ja parlamentin jäsenille täällä edessä. Ehkä pyydän teitä ensin esittäytymään ja esittämään aika tiiviin puheenvuoron. Olkaa hyvä. peut demander euh, des experts quelque chose oui. vous, avez, vous pouvez euh, vous voulez réagir euh, là Aina Frage. Niin, yksi kysymys. Kollega Hess, oikein paljon kiitoksia näistä alustavista sanoista. Niin, toden totta, tämä toimivalta kysymys on varmaankin aiheuttanut kaikille suurimmat ongelmat. Olipa kyse mistä tahansa tilanteesta, niin aina jokin asia meni pieleen. Minä ehdotin, että tehdään jaottelu sellaisten juttujen välillä, jotka ovat kiisteltyjä, mitkä ei, ja sitten täytyy taas katsoa, että miten tämä kiista-asia määritellään Euroopan laaju- laajuisesti. Minun mielestä kyse on uh, nimenomaisesta toimivallasta. Jos katsotaan tätä suomalaista, joka asuu Suomessa, Espanjassa, niin hän palaa siis Suomeen, mikäli hän valitsee Suomen lainsäädännön. Ymmärsinkö nyt oikein? Eli Saksassa saksalaiset Majorkalla asuvat eläkeläiset palaisivat siis minun harmikseni asioitaan, perintäasioitaan hoitamaan. Eli jos lainvalintapäätöstä ei ole tehty, perinnön jättäjän osalta tai toimesta, niin silloin tietääkseni Malorkan lainsäädäntöä sovelletaan, varsinkin jos perilliset eivät pääse yhteisymmärryksen sovellettavasta lainsäädännöstä. Ja mitä tulee tähän kansalliseen perintätodistukseen, niin enpä voi uskoa, että artiklaa 59 olisi se määräys, jota sovellettaisiin rajat ylittävissä kysymyksissä. Minä en usko, että tällainen todistus olisi todistusvoimainen. Tietenkin sitä voidaan käyttää. Saksalainen todistus tunnustetaan Sveitsissä, ainakin pankit sen tunnustavat, ehkäpä viranomaisetkin, mutta siitä päättävät sveitsiläiset. Ja kysyisinkin nyt, että oletteko sitä mieltä, että kun puhutaan perintötodistuksen tunnustamisesta, niin kuka sitä vastaa? Kuka vastaa sen tunnustamisesta? Hoidetaanko asia aina samalla tavalla riippumatta siitä, kiistääkö joku esimerkiksi perillisistä tämän todistuksen todistusvoimaisuuden? Eli onko tässä nyt joku yksioikeuden lähestymistapa tarjolla? Alexandra, äh, Alexandra ehkä vielä saa puheenvuoron. Ja, ich wollte, obwohl ich jetzt nicht Berichterstatter. Niin, vaikka en olekaan esittelijä, niin haluaisin ottaa seuraavan asian ihan lyhyesti esille. Tämä eurooppalainen perintötodistus oli melko hankala juttu täällä parlamentissa, koska monissa jäsenvaltioissa sitä ei tunneta laisinkaan ja monet edustajat pitivät sitä aivan uutena asiana. Saksassa tämä ei ole mikään yllätys, mikään uusi asia, ja heille oli vaikea selittää, mistä on kyse. Niin te puhuitte tästä todistusvoimaisuudesta. Niin, monet eivät ymmärtäneet sitä, että minkälainen vaikutus tällä perintötodistuksessa olisi. Ja se vaikutti tietenkin meidän teksteihimme. Me sanoimme, että tietenkin testamentti voi löytyä vielä 20 vuoden päästäkin ja silloin perintötodistusta pitää muuttaa. Minä olen törmännyt sellaiseen asi- tapaukseen, jossa ö, uusi perintötodistus piti ö, laatia 25 vuoden jälkeen testamentin avaamisesta, joten on tietenkin ymmärrettävää, että jos tällaista järjestelmää ei tunneta joissakin valtioissa, niin silloin on aika vaikeaa myöskin hahmottaa tätä kokonaisuutta. Ja sitten mitä tulee tuomioistuinten toimivaltuuksiin, ja silloin kun puhutaan perheoikeudesta tai aviovarallisuusoikeudesta ja perintöoikeudesta, niin ne ovat kinkkisiä juridisia alueita, paljon kinkkisimpiä kuin esimerkiksi joku perinteinen kauppasopimus. Ehkäpä meidän pitäisi yrittää hoitaa asiat siten, että tuomioistuimet soveltavat vain oman maansa lainsäädäntöä, ja sitä periaatetta olemme yrittäneet tässä noudattaa. Sillä vaikka on nettisivuja tarjolla ja oikeusapusopimuksia solmittu, niin silti kyse on erittäin hankalasta kysymyksestä. Erityisesti pienten jäsenvaltioiden tuomioistuimilla on hankaluuksia näiden asioiden suhteen, mutta Saksasta löytyy jopa erikoistuneitakin tuomioistuimia, jotka eivät teekään mitään muuta kuin näitä kansainvälisiä juttuja, joten on aika lailla ymmärrettävää, jos yksi, kaksi jossain pienessä valtiossa joudutaan selvittämään esimerkiksi Unkarin tai Puolan tai minkä tahansa muun niin sanotusti vieraan valtion lainsäädäntöä sen vaikutusta omassa maassa, joten silloin tarvitaan myöskin toimivaa viestintää. Ja kun katsotaan Saksan aviovarallisuus lainsäädäntöä, niin siinä huomioidaan muun muassa eläkeoikeudet, mutta me olemme havainneet, että voi olla, että jonkun toisen maan kansalaiselle ei voida sysätä tällaista velvollisuutta, että hänen pitäisi selvittää, että miten hänen, eläkkeet, miten hänen eläkkeitään käsitellään tällaisessa aviovarallisuus riita-asiassa. Eli nämä ovat monimutkikkaita asioita ja, asioita ja ne pitää pitää mielessä silloin, kun näitä asioita käsitellään. Kiitoksia. Ähm, eine ganz knappe Antwort. Ich war... Lyhyt vastaus. Tiedän hyvin, miten vaikeaa on tulkita näitä eri jäsenvaltioiden avio varallisuusoikeutta, mutta meillä on myöskin esimerkkejä siitä, miten lainsäädäntöä voitaisiin panna kansallisella tasolla täytäntöön, mutta olisin todellakin toivonut, että näiden rajat ylittävien juttujen osalta ei olisi lähdetty tälle eurooppalaisen perintäoiki, perintä, perintötodistuksen tielle, sillä jos tämä todistuslomake ei ole kunnolla muotoiltu, niin silloin siitä ei kyllä ole hirveästi hyötyä. Ja sitten mitä tulee todistuksen äh, antajan ja tämän todistuksen, äh, todistusvoimaisuutta arvioivan tuomioistuimen äh, välisiin ristiriitakysymyksiin, niin ne ovat todellakin ongelmallisia, mutta minä olen usein jutuissa käsitellyt näitä, tätä ulkomaalaista vieranmaan ulottuvuutta, ja minä tiedän, että Ehkä olisi, että eh, tilanne on useam, useimmiten sil, sellainen, että kyse ei ole niinkään tästä kansainvälisestä yksityisoikeudesta. Jos me todellakin haluamme jonkin uuden järjestelmän, eli että yksi maa ja yksi lainsäädäntöjärjestelmän soveltamista, niin se edellyttää todellakin sitä, että meidän on käytävä läpi kaikki toimivaltuuskysymykset ja pohdittava siltä pohjalta, että löydetäänkö toimiva ratkaisumalli, mutta se on melkoinen tehtävä. Perintäoikeuden osalta se toimii, koska sitä on sovellettu aikaisemminkin, ja ehkä tämä toimii myöskin aviovarallisuusoikeuden puolella, mutta enpä osaa sanoa sen enempää, koska en ole alan asiantuntija. Kiitoksia. Lyhyt vastine. Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Minä en ole jurivaliokunnan jäsen, mutta toimiessani LGBT interparlamentaarisen ryhmän jäsenenä, niin jonkin verran tietämystä minulla tästä asiasta ja kiitoksia kollegoille näistä ehdotuksista ja erityisesti perisoikeusviraston edustajan kommenteista. Tehän sanoitte, että tässä on olemassa tietynlainen ristiriita 20 artiklan kanssa ja minä haluaisin nyt esittää teille ja ehkä muillekin seuraavanlaisen kysymyksen. Monet kollegat varmaankin saavat sähköpostiviestejä itselleen, joissa sanotaan, että EU yrittää rajoittaa vapauden, liikkumisvapautta tai sitten jopa mahdollistaa EUn laajuisesti samaa sukupuolta olevien henkilöiden vapaata liikkuvuutta ja avio-oikeutta, mutta minä tiedän, että tämä ei ole ollut tämän lainsäädäntötyön taustalla, vaan kyse on ollut henkilöiden vapaasta liikkuvuudesta. Ja nyt kysyisinkin, että minkälaisia juridisia argumentteja jo mainittujen lisäksi löytyy sen vahvistamiseksi, että tämä kaikkien jäsenvaltioiden hyväksymä vapaa, henkilöiden vapaa liikkuvuusperiaate koskettaa myöskin lesbo- ja homopareja, riippumatta siitä, ovatko he ö, aviopari vaiko rekisteröidyssä parisuhteessa asuva pari vai mikä tahansa, joten tähän, tässä suhteessa kaipaisin vielä lisää argumentteja. Thank you very much. I... Kiitoksia. Yritin sanoa sitä, että tietysti sovellettavan lain valintaa tietysti joutuu rajoittamaan niihin lakeihin, joita olemassa on. Valitettavasti siis jäsenvaltioissa, joissa tunnustetaan rekisteröity parisuuden instituutio. Siksi en oikein nyt ymmärrä, että jäsenvaltio voitaisiin pakottaa soveltamaan lakia, jota se ei ole tunnustanut niin kuin tämän sanotun yhteydessä. Mielestäni on tärkeää tehdä selväksi se, että tässä me puhumme soveltavan lain valinnasta, emmekä, emmekä puhu samasta aine, aineellisesta oikeudesta, joka on saatavissa kaikissa jäsenvaltioissa, on tärkeää tehdä tämä selväksi, että vain ne lait voivat ottaa, ottaa huomioon, jotka, on tä, jotka ovat lainvoimaisia, joista on päätetty kansallisissa parlamenteissa. Mielestäni jotkut pelot ehkä ovat aika perusteettomia. Kuitenkin, jos me, tulee esille se kysymys, jos pariskunta, joka asuu se valtiossa, onko heillä oikeus valita asun, asumismaansa lainsäädäntö, jos tämä jäsenvaltiollisesti tunnustaa rekisteröidyn kumppanuuden parisuhteen. En tiedä, miten tämä voisi vaikuttaa muihin jäsenvaltioiden valtioihin sen perusteella, että heillä ei ole tällaista laillista instituutiota olemassa. Merci. Euh, Kiitos. Jos ei ole muita puheenvuoropyyntöjä tästä aiheesta, niin sitten siirrytään seuraavaan aiheeseen. Onko puheenvuoro? Ai siellä. Olkaa hyvä. Santé. esittää, esitellä itsenne? merci beaucoup. Euh, Paljon kiitoksia siitä, että voin ottaa osaa tähän, tähän erittäin kiinnostavaan konferenssiin. Olen Euroopan kansalainen lääkäri ja haluaisin kertoa esimerkistä, joka on erittäin tästä aiheesta. Kysymys on esimerkiksi lapsen tunnustamisesta. Lapsi on saksalainen ja isä asuu toisessa maassa. Otan vain esimerkin. Sanotaan nyt vaikka Belgiassa. Tässä tapauksessa on saksalaisen oikeusistuimen päätäntä. Elotusapupäätäntä pitää lähettää Belgiaan ja ennen kuin se on tunnustettu Belgiassa, ja ennen kuin Belgia tekee äh, sen, mitä pitää maksamisen tehtämiseksi, ennen kuin maksu tulee tilille, se kestää noin kaksi vuotta. Ei ole normaalia, jos isä, lapsen isä, jonka pitää maksaa äh, riittävästi jossain aikavälissä, eikä sen pitäisi tapahtua maasta riippumatta, eikä pitäisi olla joku menettely, Jatkan tämän mahdollisuuden sille, että tapahtuu nopeasti. Wir haben ja dazu die Unterhalts niin meillähän on elatusapuasetus tällaisia tapauksia varten ja siellä sanotaan, että jokainen jäsenvaltio on velvollinen perustamaan tällaisen viranomaisen, joka auttaa sitten näitä saatavia perittäessä. Saksasta tällaiset viranomaiset, viranomaistahot löytyvät ja en ole kuullutkaan tapauksista, joissa tämä järjestelmä ei olisi toiminut, mutta tiedämme kyllä, minkälaisista ongelmista on kyse. Sillä tietenkään me emme voi vaatia yksinhuoltaja esimerkiksi yksinhuoltaja äidiltä, sitä, että se joutuisi kääntymään asianajajan puoleen ja hoitamaan sitä kautta tämän asian, joten hänellä pitäisi olla mahdollisuus kääntyä tällaisen viranomaistahon puoleen, joka auttaa sitten nopean ratkaisun etsimisessä. No se, että jutun käsittely kestää kaksi vuotta, niin tämä nyt on minulle aivan uusi tieto. Ongelmana on se, että elatusapuasetus oli jo edellisellä vaalikaudella esillä. Minä olen tullut vasta tällä vaalikaudella parlamentin riveihin. Ja jos nämä kaksi aviovarallisuusoikeusasetusta menevät läpi, niin koko perhe ja aviovarallisuusoikeus hyväksyttynä ja hoidettuna, ja silloin tunnustetaan myöskin ulkomaisen tuomioistuimen tekemät päätökset aiheista, mutta tietenkin ongelmia saattaa vielä olla olemassa, sillä asetustekstit ovat hyvin tuoreita, ne eivät oikeastaan välttämättä ole vielä edes astuneet voimaan, joten vaikka kyse on asetustekstistä, niin välttämättä kaikki jäsenvaltiot eivät pane niiden sisältöä riittävän nopeasti täytäntöön ja tällaisen, tällaisen ongelman törmäämme tuon tuosta. Kiitoksia. Kiitoksia näistä selvityksistä. Sitten seuraavaan aiheeseen. Myös erittäin äh, arkaluontoinen kysymys. Sijais synnytyspuheenvuoron saa Rova Florence Brunet. Äh, hän on laatinut tästä vertailevan tutkimuksen. Siellähän te olette. Vous avez la parole, madame. Olkaa hyvä. Vous appuyez sur euh, un petit... Voilà. Bon, donc euh, je vais... Esit esittelen teille tällaisen keskivaiheen raportin, väliaikaisen raportin. Tutkimus on tehty parlamentin pyynnöstä, vertailtava tutkimus. Tässä on vertailtu lainsäädäntöjä koskien sijaisraskautta, sijaissynnyttäjiä. Nyt hiukan kerron, mikä on tilanne tällä hetkellä. Meitä on 18 sosiologian jurissa mukana tässä työryhmässä, jotka teemme työtä London School of Economics for Enterprise puolesta ja tällä hetkellä olemme käyneet läpi suurin piirtein tämän lainsäädäntöön ja lainkäytännön kaikista Euroopan valtioista, jotka tuntuvat meiltä tässä kaikkein tärkeimmiltä tässä yhteydessä. Ja kuten selitin teille, olemme hiukan äh, korjamme korjaimasti täynnä tätä työtä. Kaikki lukevat lehdistöä, ka, kaikkialla puhutaan paljon – sijaissynnyttäjistä ja lähetystä ongelmista, tässä varsinkin sen jälkeen, kun tähän liittyy tällainen kansainvälinen ulottuvuus ja eh, hedelmättömät pariskunnat päättävät ylittää rajat etsiäkseen apua muualta kuin omasta maastaan, jos se on siellä kiellettyä tai huonosti järjestettyä toimintaa. Äh, lukuja ei ole. Tämä kuuluu tähän ensimmäiseen vaiheeseen tutkimusta. On vaikea antaa määrällisiä tietoja. Se, mitä tulee tutkimuskirjallisuuteen, on noin 500-600 lasta, jotka on jotka ovat syntyneet sijaissynnyttäjän toimesta, suurin osa USAsta, toinen puolisko suurin piirtein Intiasta, tällä hetkellä Ukrainassa tilanteet ovat kasvussa, mutta nämä luvut minun mielestäni ovat epätäydellisiä ja näin osittain myös epätäsmällisiä. Minkä takia? Miksi on niin, tämä on niin vaikeaa? Tämä on ensimmäinen ongelma, kun alkaa tutkia asiaa. Puuttuu tietoja, täsmällisiä tietoja. Heti kun pariskunnat, hedelmättömät pariskunnat ylittävät rajan, kotimaisen rajan, koska on kaksi perussyytä – sille, että ei oikein tiedetä, mitä tapahtuu, eikä pystytä arvioimaan, eikä määrällisesti saamaan tietoja oikeusministeristä eri maista, koska joko vanhemmat eivät pyydä, että rekisteröidään ulkomainen mm, syntymätodistus, joten tavallaan ihmiset elävät tällaisessa oikeudellisessa katvealueessa ja sitten päivittäin he käyttävät tällaista ulkomaalaista mm, siviilisäätyä, eikä ole tällaista pätevää syntymätodistusta maassa, jossa elävät lapsensa kanssa. Tämä on ensimmäinen syy. Siis ajatus siitä, että osa käytännöstä on vieläkin näkymättömänä, näkymätöntä. Sitten toinen syy, minkä takia käytäntö tuntuu varsin näkymättömältä, on sitä, koska äh, monet konsulaatit, ja kansalaisen rekisterit ovat tavallaan eh, armollisia, eivät suvaitsevaisia, vaan osallistuvat tähän ja rekisteröivät syntymätodistuksia, joita on annettu ulkomailla lapselle, joka on tulossa ja synnyt menetyksestä, ikään kuin vanhemmat olisivat saaneet tämän lapsen ulkomailla, ikään kuin tämä aiottu hedelmätön äiti, joka kasvattaa lapsen, olisi synnyttänyt tämän lapsen. Joten tämä on aivan se, erittäin selvä Espanjassa, tämä käy ilmi tutkimuksestamme varsin pitkän aikaa siellä on todellakin suvaittu rekisterissä tavallaan varsin helpolla, helposti rekisteröidään espanjalaisiin kansallisrekistereihin ulkomaalaisia, ulkomaalaisyntyneitä lapsia. Tilastoista näkee, että esimerkiksi syntymiä tapahtuu varsin paljon Kaliforniassa espanjalaisen vanhemmille, mutta Ranskassa on ihan sama asia. Meilläkin on paljon sellaisia rekisteröintiä, joita tapahtuu suoraan, eikä olla tietoinen siitä, miten lapsi on syntynyt, eikä tietää onko lapsi äiti synnyttänyt hänet todellakin vai ei. Nämä käytännöt ovat lisääntyneet, nopeutuneet, Tämä liittyy siihen, mitä aikaisemmin puhuja mainitsi. Tämä on nopeutunut sen jälkeen, kun jotkut maat ovat laillistaneet re- äh, parisuhteet samaa sukupuolta olevien henkilöiden välillä, tai voidaan siviilisuhteita solmia. Ja tämän takia monet mie- miesparit myös ovat hankkineet lapsia ja käyttäneet paljon sijasynnyttäjiä. Ja joissakin maissa tästä käytännössä on tullut varsin näkyvää, viitan uudestaan Espanjaan, koska siellä, missä kyseessä on homoseksuaalinen pariskunta, joka, joka käyttävät sijaissyntystä Kaliforniassa tai muualla hyväkseen, niin silloin on enää tavallaan mahdollista eh, olla huomioimatta asia Tähän liittyy myös samaa sukupuolta olevat pariskunnat vievät tavallaan juridiikakin tällä alalla eteenpäin. Olette ehkä hiljattain nä- saattaneet nähdä Äh, ranskalaisesta lehdistöstä, joka muuten levisi muuallakin maailmaa, että juuri Intia on tällainen varsin suosittu maa. Siellä on päätetty ensimmäistä kertaa hyväksyä sääntöjä, en tiedä onko kyseessä laki vai direktiivi mikä, joka estää sijaissynnytyksen homoseksuaalille pariskunnille. Tavallaan ongelmat kiteytyvät johtuen siitä, että tunnustetaan yksi yksinhuoltajaperheet. Me, tähän tutkimukset on kaksi osaa. Osa, jossa käsitellään sosiologisempia elementtejä, ja sitten olemme juuri tutkimassa tietoja haastattelemalla varsin useita klinikoita Euroopassa, jotka harjoittavat sijaissynnytystä Kreikassa, Belgiassa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja Alankomaissa. Joten tällainen ensimmäinen sosiologinen vaihe. Tähän liittyy myös määrällinen osuus. Sitten toisessa osassa pikemminkin käsitellään sosio sosiaalisia vaikutuksia, joita johtuu kohdunvuokrauksesta tai sijaissynnytyksestä. Mehän kaikki tunnemme hiukan näitä kysymyksiä, jotka koskevat aivan erityisesti öö, sijaissynnyttäjän suostumusta, lääkärin hoitoa, terveydenhoitoa, josta äh, synnyttäjän lapsen mitä voidaan nauttia. Ja sitten puhutaan myös rahoituksesta panoksesta, koska tämä ensimmäinen empiirinen tutkimus on osoittanut, että hinnat vaihtelevat todellakin huomattavalla tavalla. Yli 7000 euroa esimerkiksi Alankomaissa ja vieläkin nämä Kreikassa joissakin klinikoilla on siis vaikea saada täsmällisiä luotettavia tietoa. Juristeasia on hiukan yksinkertaisempi, koska meillä on täsmällisempiä tietoja olemassa. Olemme päättäneet tehdä työtä kaikkein tärkeimpien, relevantimpien maiden kohdalla työtä Euroopassa. Kaikkea ei voida ottaa huomioon mukaan. Loppuraportista on tällainen taulukko, jossa kerrotaan kaikkien maiden tilanteesta ja sitten jatkossa tullaan keskittymään joihinkin maihin, jotka ovat tavallaan relevantempia. Miksi? Sen takia, että on lainsäädäntö, lainsäädäntöpuitteet esimerkiksi tai ollaan tavallaan valmistelmassa tällaista lainsäädäntöä. Sitten on päätetty myös Päätettiin myös tarkastella muita maita EUn ulkopuolella, koska ne voivat olla mallina toisaalla toisaalta eh, niin, että jonakin päivänä voidaan esittää tällaista yhteistä mallia kohdunvuokrauksesta, sijaissynnytyksestä ja nähdään, miten eri maat ottavat esimerkkiä muista ja miten esimerkiksi Kreikka on saanut tällaisen vertailtavan järjestelmän kuin aikaan kuin Etelä-Afrikassa. Ne ovat varsin läheiset järjestelmät ja on ehkä mielenkiintoista tutustua myös tilanteisiin Euroopan ulkopuolella, minkälaisia juridisia malleja löytyy. Näin voidaan ehkä hieno säätää analyysiä koskien joitakin eurooppalaisia malleja. Sitten hiukan käydään tarkastelussa myös venäläistä lainsäädäntöä, koska on kun ajatellaan tällaisia ääripuolia esimerkiksi Euroopassa, siellä on valittu sellainen kaupallinen sijaissynnytysmalli, eikä niin kuin täällä, mihin ei liity minkäänlaista taloudellista korvausta, joten siellä toimitaan varsin vapaamielisesti näissä kysymyksissä. Ja sitten tarkastellaan myös muita avoimempia, vapaamielisempiä malleja, kuten kalifornialainen malli tai Illinoin malli USAssa. Ihan nopeasti tässä loppuun loppuvaiheessa Euroopan tilanteesta tällä hetkellä. Ei ole mitään maata paitsi Kreikka, joka on ottanut huomioon lainsäädännöllisesti sijaissynnytykset. On siis puitteissa jossa kontrolloidaan tilannetta, jossa tuomari antaa tai on mukana sitten tavallaan myös tietynlainen terveydenhoito, putkisynnytyksiä ja muihin. Ja sitten on lainsäädäntöä, joka varmistaa tämän vanhemmuuden. Tähän juuri liittyy kaikkein vakavimmat aspektit, ainakin siviilioikeudellisesti tärkeimmät kysymykset, jotka meitäkin kiinnostavat tänään. Sitten on jotakin muitakin maita, jotka ovat yrittäneet varmistaa tämän terveydenhoitopuolen. Esimerkiksi on tuossa suuntaviivoja tai hyvien käytäntöjen eh, koodistoja tai pyritään ja varmistetaan tämä lääketieteellinen puoli sijaissynnyttäjien kohdalla ja sitten loppuraportissa kerromme tästä asiasta tarkemmin. Puhumme siinä Hollannissa ja, Hollannista ja Belgiasta. No joka tapauksessa Kreikan paitsi Kreikassa kaikissa maissa on olemassa tällainen tyhjö tai juridinen puutteellisuus koskien lasten perheoikeudellista asemaa ja siviilioikeuksissa tunnustetaan tuomareille erittäin tärkeä rooli, koska tuomari tällä hetkellä joutuu puuttumaan asiaan ja ratkaisee sitten lapsen äh, sukulaisuussuhteen ja tavallaan liitetään lapsi aiottuihin vanhempiin eikä lapsi enää ole kiinni hänestä, hän, hänes, hänen synnyttäneessä äidissä. Joten varsin nopeasti huomaa, että mitä tulee kohdunvuoraukseen, Belgia, Hollanti, Saksa, Roma tuovat esille. Ja tuo mm, halutaan muuttaa adoptiosääntöjä, jotta toimitaan lapsen edun mukaisesti ja voitaisiin juristi liittää lapsi pysyvällä, vakalla tavalla aiottuihin vanhempiin. Kansainvälisesti, kun puhutaan sijaissynnytyksestä ja rajat ylittyvät tai ja äiti, synnyttävä äiti on ulkomaalainen silloin teenniset ovat paljon e, jyrkempiä. Jos tähän liittyy jotakin valtiollista tai yleistä te- järjestyksenpitoa, niin silloin tähän liittyy ehkä hallinnollinen oikeus, rikosoikeus, jos, tai jos tähän liittyy lasten mm, lapsikauppaa, lasten myyntiä. Silloin tuomarit todella ovat läsnä näkyvällä tavalla ja antavat rikosoikeudellisia rangaistuksia ja summat eh-, ehkä eivät ole kovinkaan huomattavia, mutta kuitenkin henkilöt, jotka ovat osallistuneet tällaiseen toimintaan, lasten kauppaan, ne ovat myyneet omia lapsiaan helmättömille pariskunnille. Ja sitten tähän sitten on myös hallinnollisia tuomioistuimia silloin, kun myönnetään joku matka-asiakirja, kuten viisumi, jotta lapsi voi tätä kautta palata aiottujen vanhempien kotimaahan. Tässäkin on monenlaisia jännitteitä olemassa, erityisesti Saksassa. Saksassa ei haluta mielellään antaa tällaisia matkustusasiakirjoja, jotta lapsi voi siirtyä elämään Saksaan ja myös ranskaslaiset ovat sen epävarmalla pohjalla muissa maissa tämä sujuu hiukan paremmin. Mitä tulee sitten puhtaasti siviilioikeuden kysymyksiin tässä, on huomattavaa syrjintää, jota tapahtuu kaikissa maissa isän ja aiotun aiden välillä on varsin on aika helppoa liittää äiti ja lapsi aiottuun isään, varsinkin, koska isähän on aina myös biologinen isä. Se on aika helppoa, joko toimitaan niin, että otetaan huomioon ulkomaalainen syntymätodistus, se on virallinen asiakirja tai no, no aina, tai ainakin 90 prosenttia tapauksista aiottu isä saa lapsensa tunnustetuksi tai isotyössä tunnustetuksi. Voidaan tarkastella näitä maita, joita olemme käyneet läpi, Saksa, Hollanti, Belgia, aina on tämä mahdollisuus saada lapsi tunnustettua, mutta sit sen sijaan vähän samalla tavalla monissa Euroopan maissa estetään se, että tunnustettaisiin äitiys. Siis kaikki kaikki Euroopan maat jakavat tällaisen perinnön. Äiti on aina varma, tiedetään, että äiti on se, joka on synnyttänyt, ja tässä on kaikki suurin vastustus, koska kaikki maat ovat sitä mieltä, että jos syntymätodistuksessa on aiotun äidin nimi, silloin tämä todistus ei voi, sitä ei voida tunnustaa aiotun vanhemman kotimaassa, koska siinä rikotaan julkista tai yleistä järjestystä valtiossa, joten kaikki ongelmat liittyvät siihen, miten lapsi virallisesti liitetään aiottuun äitiin. Mutta kuitenkin voidaan nähdä, ja tässäkin tuomarit, tu, tuomarit tulevat mukaan, jotka täyttävät tätä tyhjiötä. Huomattavaa edistystä kuitenkin tapahtuu siinä, miten lapsi liitetään äitiinsä. Ehkä nopeasti esimerkiksi Itävalta ja Romania siellä sekä siviilioikeudellisia tuomaripäätöksiä, että Itävallan perustuslakituomissa on tehty päätöksiä, ja niistä ne ovat toimineet varsin innovatiivisella tavalla, ja siellä ulkomaalaiset syntymät todistukset pitää tunnustaa joko Itävallassa tai Romaniassa, ja näin välittömästi peruuttamalla tavalla tunnustan sekä sukulaisuuden äitiin että isään. Tämä on siis kehitystä, evoluutiota, jota viedään eteenpäin aktiivisesti tuomareiden toimesta. Ja ehkä voidaan sanoa, että tämä kehitys on varsin hidasta kohti tätä kreikkalaista mallia, kreikan mallia. No voidaanko nyt jotenkin nähdä yhteisiä arvoja tässä alustavassa tutkimuksessa ja sen tuloksessa näyttää siltä, että tästä ensimmäistä kerrosta tulee sellainen kuva esille, että tuomarit tuntuvat huolta siitä, että, että on tärkeää, että mitään korvausta ei anneta. He ovat erittäin tiukkoja siinä vaiheessa, kun lapsia on myyty. Ja ajatuksena on todellakin mahdollistaa se, että lapsi voi liittyä perheeseensä, jotka ovat häntä halunneet sillä varaukselta, lasta ei pidetä äh, minään kulutustavarana tai hyödykkeenä. Joten tällä hetkellä, tai vielä ei ole valtavasti kuitenkaan ajattelussa kehitetty, mutta ollaan miettimässä sitä, mitä Euroopan säännöt voivat tuoda asiaan vielä ei ole tässä pohdinnassa juurikaan edetty. Tämä liittyy tähän loppuvaiheeseen asian käsittelyssä, mutta nyt jo voidaan hyvin nähdä, että tietysti eurooppalaiset säännöt, jotka puoltavat tällaista siirtymistä myös lääkehoitoa ja vapautta hyötyä tällaista lisääntymishoidosta, joka ei ole saatavilla tai tarpeeksi pitkälle viety omassa maassa ja voi mennä sitten muuhun maahan ja näin tähän voidaan ottaa, tässä voidaan ottaa huomioon myös sijaissynnytys ja tämä lisää vapautta Euroopan alueella. Lapsettomat pariskunnat voivat mennä vaikka Kreikkaan, se on mahdollisuus, sitä pitää ainakin voida keskustella. Tällä hetkellä tämä liikkumavapaus on vähän suitsittua kansainvälisessä lainsäädännössä, lainsäädäntöä ei paljon ollekaan Kreikassa ja sitten e, keskeistä lainsäädäntöä on olemassa esimerkiksi Iso-Britanniassa, mutta jokainen pyrkii lainsäädäntönsä ottamaan kansal- kansallisuus tai asu- asumismaa-lausekkeita, jossa todetaan, että vain vanhemmat, jotka elävät Iso-Britanniassa tai Kreikassa, voivat turvautua sijaissynnytykseen, jota, joka suoritetaan näissä kyseisissä maissa. Tun, nämä maat, jotka ovat liberan, liberan, liberaalimpia näissä kysymyksissä, pyrkivät vaiku, rajoittamaan oman lainsäädännönsä vaikutuksia. Mutta asia on tavallaan vielä ihan auki, eikä, emmekä voi vielä tehdä voi vielä tehdä tarkempia e- ehdotuksia teille. Siis lasten perheokojen asema, siviili, sääty, vaikkakin tuomarit puuttuvat asiaan ja keksivät ratkaisuja, niin vieläkin on niin, että lasten siviiliasema on todella epävarma, on lähes mahdotonta ennakoida oikeusti asiaa. On tiettyä epävarmuutta, joka liittyy tähän alueeseen. Ja tänä aamuna Irlannin oikeusministeri oli huolissaan tästä oikeudesta epävarmuudesta ja todellakin korosti sitä, että tarvittaisiin sellaisia sääntöjä, jotka ovat luotettavia, joita voidaan ennakoida. Ja mitä tulee sijaissynnytykseen, tässä on kyllä vielä kaikki ihan tehtävänä. Kiitos. Merci beaucoup pour euh, Kiitoksia. Oli todella mielenkiintoista kuulla tätä. Haluaako joku kommentoida, esittää kysymyksiä? Ah, pardon. Allez-y, monsieur. Olkaa hyvä. Ja... Kiitos. Olen Jonas Gunnarsson. Olen ruotsalainen parlamentaarikko, valtiopäivien jäsen. Tämä oli erittäin hyvä esitys. Paljon kiitoksia. Tässä osoitetaan sormella ongelmaa, joka minusta on kasvava ongelma – eurooppalaiset yhteiskunnat muuttuvat ja asenteet homoseksuaaleja kohtaan paranevat. Ja saman suku, samaa sukupuolta olevat parit voivat odottaa, että heillä on perhe. Ja silloin tämä sijaisäitiyden kysyntä tulee kasvamaan räjähdysmaisesti uskoisin. Monessa tai useimmissa Euroopan jäsenvaltiossa adoptio on sallittu pareille, jotka ovat samaa sukupuolta – Tämä ei ole mitenkään onnistunut. Hyvin vähän adoptioita tapahtuu sama sukupuolta olevien parintien tapauksessa. Ja on toisaalta lähdetty sitä, että sama sukupuolta olevat voivat olla vanhempia, mutta sitten lainsäädäntö ei vasta sitä, vaikka juridinen mahdollisuus on olemassa, ja silloin käännetään taas jonkun muun vaihtoehdon puoleen. Ja minusta on tärkeää, kun me puhumme sijaisäityydestä, täytyy pohtia, minkälaisia muita teitä voisi olla. Sen varmistamiseksi, että ihmiset voivat, voivat äh, todellis, realisoida sen halun saada lapsia, joka heillä on. Voitaisiin keskittyä siihen, että adoptio olisi mahdollista niille, jotka haluavat äh, vaikka juridisten ongelmien vuoksi tai sitten, koska siellä ollenkaan on juridisesti mahdollista. Ja tässä on sitten toinenkin ongelma, joka liittyy samaa sukupuolta olevien parien mahdollisuuteen perustaa perhe. Ja se on vanhemmuuden hyväksyminen erityisesti lesbopareissa. Ruotsissa ainakin on ongelmia kun hedelmöityminen tapahtuu toisessa maassa kuin Ruotsissa. Ja äh, silloin äitiyttä ei tunnusteta samalla tavalla kuin jos se olisi tapahtunut Ruotsissa. Meillä on automaattinen oletus ja hedelmöitys on tapahtunut ruotsalaisessa terveydenhoidossa, mutta jos se on esimerkiksi kääntynyt Tanskan puoleen, niin Tanska on hyvin yleinen vaihtoehto. Silloin äitiyttä ei automaattisesti hyväksytä sille äidille, joka ei synnyttänyt lasta. Ja tällä on odottamattomia seurauksia erityisesti lapsille. Esimerkiksi avioiden tapauksessa eh, ennen kuin äitiys on tunnustettu. Silloin eh, lapsia ilman toista äitiä. Äitiä, joka on ollut mukana tekemässä päätöstä hankkia lapsi. Joten kautta rintamaa meidän täytyy keskittyä päätyä siihen, että me annamme samaa sukupuolta oleville parille mahdollisuuden toteuttaa heidän haluan saada lapsia. Se poistaisi paljon ongelmia ja se vähentäisi myös sijaisäiti kysyntää. Merci. Euh, Kiitoksia. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Oui, monsieur. Olkaa hyvä. Euh, merci, <clears throat> merci madame la présidente. Kiitos puheenjohtaja minä olen Pariisin yliopistosta. Kiitän esityksestä, mutta minä heijastelen vähän samaa, mitä täällä on sanottu. Oletteko tahallaan tai ei välttäneet ää, josta kysymystä, joka on tämän sisäisen hyväksyttävyyteen liittyvä kysymys? Tämä on erittäin tärkeä kysymys. Ja kansalaisyhteiskunta eri unionin maissa pitää erittäin vahvasti kiinni Erityisesti mitä tulee keinohelmitykseen ja, ja sen päämäärään. Pitäisikö sitä ajatella vain äh, lääketieteellisenä kysymyksenä, vai pitäisikö mennä vähän pitemmälle, kuten, kuten ruotsalainen parlamentaarikko tässä heti totesi, pitäisikö äh, tyydyttää lapsen tarve vanhempien tapauksessa, jolloin vanhemmat eivät voi saada lasta, ei lääketieteellisestä syystä, vaan muista syistä Tämä voi viitata homoseksuaalisiin pareihin, mutta myöskin naisiin, jotka ovat ylittäneet äh, Ja jotka haluavat kuitenkin lä- lääketieteellisesti avustetun äh, sijaissynnytyksen. Eikö pitäisi pohtia tai näistä raameista sitä, miten toteutettavissa olisi eurooppalainen projekti, joka jossa pyritään siihen, että kansalaisyhteiskunta voisi, siis eurooppalainen kansalaisyhteiskunta voisi ottaa osa tähän. Totta kai on hyvä, että eurooppalainen kansalaisyhteiskunta on syntymässä, mutta tämä täytyy, missä määrin tämä täytyy tietysti myöskin kansallisen sivillisen oikeuden tarpeita ajatellen ja missä määrin on realistista saada yhteiset eurooppalaiset säännöt. Kiitos etukäteen vastauksesta. Brune, Voitteko te vastata? Minä voisin varmaan vastata molempiin kysymyksiin. Tässä on yhteisiä päällekkäisiä kohtia. Sen pohtiminen, onko sijaisäitiys toimenpide se on hyväksyttävä lääketieteellinen keino. Mutta tämä ei ollut tämän tarjouskilpailun ehdoissa ja me vastasimme. Ja sen epä, eurooppalainen kuin kansallinen lainsäädäntö ei ole tätä pohtinut. Tämä on oikeussosiologinen kysymys. Käytänteitä on kaikissa maissa tällä hetkellä. Näin voidaan todeta oikeuskäytännön pohjalta. Mitä oikeellisia ongelmia tässä on? Miten ratkaista tämä ongelma parhaiten? Sitä meiltä kysyttiin tarjouskilpailussa. epäilemme, että tarttumalla konkreettisiin juridisiin ongelmiin, joita lapset kohtaavat, tai se tapa, jolla tuomarit innovoivat tai käyttävät vapauksia yhdistämällä lapset vanhempiinsa ja voisi niin kansallisella tasolla kuin Euroopan tasolla ehdottaa joko kansalaisia tai yhteisiä sääntöjä. Minusta pitäisi totta kai miettiä asioita kansalaisyhteiskunta mukaan ottaen Ranskassa Sos laki määrää sen, että 2019 lähtee, että kansalaisyhteiskunta on kuullaan näissä kysymyksissä. Vastaisin myöskin tähän globaalimpaan kysymykseen, jonka te molemmat esititte minulle. E, onko tämä, voisimmeko, te painotitte sitä, että siellä se äitiys on laajempi kysymys sen jälkeen, kun samassa sukupuolta olevat parit uskaltavat käyttää tällaisia käytäntöjä. Voitaisiinko lopettaa tämä sisäisyyden miettiminen ja voitaisiinko helpottaa adoptiota? Adoption suhteen on runsaasti tekstejä, on yleissopimuksia, jotka on hyvin kirjoitettu, hyvin rakenteistettu ja ongelma on, että on lapsipulla tunne Ranskan luvut, en tunne muualta. Ranskassa on 30 000 paria, jotka odottavat ad- adoptialasta. Adoptioita on ollut 1500, puolet vähemmän kuin muina vuonna. Adoption edistäminen on erittäin kiinnostava vaihtoehto, mutta pitää olla lasten, adoptoittavien lasten tarjontaa. Tämä on ensimmäinen vastaukseni. Me tiedämme, että on yhä vähemmän adoptiolapsia, koska maat, jotka ennen olivat, olivat tavallaan resurssimaita, ne sosivat nyt sisäistä adoptiota. Ja lapset pitävät lapsia, äidit pitävät enemmän lapsia, eivät aina enää niitä adoptoitavaksi samassa määrin kuin ennen, joten lapsipulla on olemassa. Ja heitä ei kovinkaan usein anneta homoseksuaalisille pareille. Tässä on kiinnostavaa Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapausoikeutta. Ja vaikka adoptiota miettii, ja sitten tätä avaimena on myös tämä avustettu, lääketieteellisesti avustettu raskaus, niin jossain vaiheessa tätä jossain vaiheessa, että naisia ja miehiä kuitenkin diskriminoidaan voimakkaasti. Ja saavat täällä tuon samassa samaa sukupuolta olevien parien ää, kannalta liberaalimpia Espanja, Ruotsi, Hollanti, joka on tämä ää, naispareille tässä keinohedelmätösmahdollisuuden. Siellä ei ole miehille mitään tarjolla. Eli tässä menettelyt, keinohedelmätös, se se mahdollisuudet laajennat yhä enemmän. Ja naisparit pääsevät siihen, niin on vaikea olla miettimättä, miettimättä myös sijaisäitiyttä, jos tätä tietä etenee. Muun muassa äskettäinen englannin oikeuden uudistaminen on kiinnostava. Eh, heteroseksuaalisella pareilla oli pitkään mahdollisuus ollutkin elämäkseen perustuva vaihtoehto sitten 2005 muistaakseni tämä tuli rekisterille parisuhteelle ja sitten 2010 Samassa sukupuolta oleville pareille, joten tätä kehitystä on vaikea jarruttaa. En tiedä, vastasinko kommentteihin. Joo. Kiitos tästä puheenvuorosta. Siirrymme seuraavaan kohtaan. Ja tämä on suojelutoimenpiteiden vastavuoroinen tunnustaminen yksityisoikeudellisessa asiassa. Ja oikeusvaliokunnasta on yksi puhuja, Cecilia Lindström, ja sitten meillä on Carlos de Melu Marinho, Lissabonin vetoomustuomioistuimesta. Dear colleagues, ladies and gentlemen, let me... Hyvät kollegat, hyvät naiset ja herrat, ensin pyydän anteeksi teiltä kaikilta, että Rova Parvanova ja herra Lopes ovat poissa. Tiedän, että he olisivat todella halunneet olla täällä kanssani tänään, mutta he joutuivat peruttamaan läsnäolonsa lyhyellä varoituksella sairastumisen takia. Minä kuitenkin olen erittäin iloinen ollessani täällä tänään keskustelemassa kanssanne tästä erittäin tärkeästä lainsäädäntökysymyksestä. Keskinäinen tunnustaminen suoja-toimista siviilioikeuskysymyksissä. Tämä ei kuulosta kovinkaan mielenkiintoista, mutta kyllä se on. Todella on erkeä, erittäin tärkeä asia on kyseessä ja olen sitä mieltä, että on erittäin, tällä on suuri merkitys kansalaisille Euroopassa. Eurooppalaisen lainsäädännön hyväksyminen uhrien oikeuksista jatkossakin antaa kaikille rikosuhreille riippumatta kansalaisuudesta tai miss, siitä, missä rikos on tapahtunut, niin heidät tunnustetaan ja pyritään varmistamaan mahdollisimman laaja suojelu koko unionin alueella. Heti alussa haluaisin muistuttaa siitä, että ehdotuksen alkuperä löytyy direktiivin säädöksestä, joka koskee eurooppalaista suojelumääräystä. Ja alun perin se kattoi kaikki suojatoimet, joita löytyy eri jäsenvaltioissa, riippumatta siitä asemasta, onko sitä rikosoikeudesta tai tai mikä viranomainen ne oli hyväksynyt joidenkin jäsenvaltioiden ehdotuksesta, joissa uhrien suojelu on sivilioikeudellista tai kansallisessa rikosoikeudessa, niin päätettiin ottaa käyttöön erillinen tunnustamismekanismi siviilisuojelumääräyksille. Ja kun näitä kahta instrumenttia sovelletaan yhdessä, siis rikosoikeutta ja siviilioikeutta, näin ihmiset, joille on myönnetty suojelumääräys. He voivat vapaasti ja turvallisesti kulkea EU-ssa niin kuin tarkoituksena on artiklassa kolme perusopimuksessa. Meidän panostamme komission tekstiin ohjasi perustavoite varmistaa nopea yksinkertainen tunnustaminen ja missä sovellettavissa on myös täytäntöönpano liittyen suoja suojelutoimiin, jotta voitaisiin saavuttaa tavoitteemme. Teimme monia tärkeitä ehdotuksia komission tekstiin, tarkistuksissamme alkuperäiseen tekstiin. Sallimme sen, että jäsenvaltiot voivat tunnustaa ja automaattisesti tote- täytäntöönpanna mm, suojelumääräyksen toista maasta, kun vain esitetään alkuperäistä maasta todistus tästä. Me uskomme, että Tämä parantaa suojan tasoa mahdollisille uhreille, tekee hallinnollista menettelytavasta selkeämmän heille ja varmistaa, että ihmisiä myös suojellaan aina kun ja missä vain he matkustavat tai kulkevat, jos se sattuvat olemaan jossakin toisessa jäsenvaltiossa. Meidän ehdotuksessamme puolellamme myös sitä, että perustetaan Euroopan laajuinen tietokanta suojelutoimista ja todistuksista, joita on myönnetty. Me uskomme, että näin voidaan taata kansallisille viranomaisille varma, ripeä pääsy tarvittuun tieto, tietoon ja näin varmistetaan tehokas, kunnollinen, räätylyttävä suojelu mahdollisen uhan edessä. Ja suojelut, suojelut henkilöt, jotka eivät puhu kieltä kyseisessä maassa, he saavat tuekseen käännös- ja tulkkauspalvelun. Kaikki tiedot ja avut, joita annetaan tälle suojelulle henkilölle, tätä pitäisi sopeuttaa yksilöllisiin tarpeisiin kyseisen henkilön kohdalla. Ja tämän pitäisi tapahtua yksilöllisesti yksinkertaisessa selkeässä muodossa, jotta vieläkin voitaisiin vähentää hallinnollisia e- vaiheita. Me hyväksymme myös sen, että kannattaisi olla tällainen standardi malli todistukselle, joka on monikielinen. Näin vältyttäisiin käännös, käännö, käännöstyöltä ja voitaisiin nopeuttaa tunnustamista määräysten kohdalla. koska tässä korvaan kahta asiantuntijakollegani oikeuden valiokunnasta ja ennen kuin puheenvuoron saa e, e, asianajajamme, herra Marinio vetomustuomioistuimesta Lissabonissa halusin kertoa hiukan tämän välineen poliittisesta prosessista, hyväksymisprosessista. Nyt olemme valmistelemassa seuraavaa trilogia neuvoston komission kanssa ja muiden toimijoiden kanssa. Ja toivomme tietysti, että saamme aikaan päätöksen ensimmäisessä käsittelyssä, joka on, olisi prioriteettien mukaista. Ja nyt ehkä olen käynyt läpi pääpiirteet tässä ehdotuksessa ja minä tietysti mielelläni vastaan mahdollisiin kysymyksiin. Kiitos. Merci, Cecilia. Kiitos, Cecilia. Annakin heti puheenvuoron herra tuomarille. Nun. Hyvää iltapäivää. On ilo olla täällä. Kiitos kutsusta. Olen varma, että tästä tulee olemaan erittäin oikein hyödyllinen keskustelu, koska me käsittelemme kansalaisten olennaista tarvetta. Minä luen tämän asetusta ensimmäistä kertaa. Se muistuttaa min, oh, paikasta Italiassa Lekkoa syyskuussa 2003. Italian oikeusministeri ja Vitorin ja sitten komissaari menevät Lekkoon esitelläkseen asetusta. Oikeusministeri sanoi, että kyseessä oli kansallinen tuote. Ja että asetus lopettaisi lasten kidnappaamiseen Euroopassa. Mikään näistä väitteistä ei ollut totta. Eikä, tästä historiaa ei ole kovinkaan oikeudenmukaista. Asetuksen tärkein piirre jää pois. Kysymys on Bryssel 2000B 2001-2003. Ja siinä tehtiin jotain ensimmäistä kertaa ihmishistoriassa tietääkseni. se poisti täysin tämän eksekvaator, tämän tunnistamisprosessin kahdessa tapauksessa lapsikapauksen ja vierailuoikeuksista. Edes maissa, jotka ovat liittomaita, eivät tee sitä, mitä EU tekee, eli pyrki Amsterdamin sopimuksen tavoitteeseen, eli yhteisen oikeusalueen luomiseen. Tämä asetus oli monien muiden Mm, erilaisten e- Euroopan täytäntöpano- ja maksumääräysasetusten pohja. Mm. Ja elatusapu. Monet asiat, jotka tehtiin jälkeenpäin, käyttivät tätä ilmaisuutta. Ja jos tomertavalle olisi suoraa kommunikaatiota, meillä olisi ensimmäisen, uuden vuosituhannen ensimmäisen kymmenen yhteisen alueen luomisperiaatteet. Ja tämä asetus tekee sen, mikä on olennaista ja mikä puuttuu. Siinä pyrkii aikaan saamaan tätä dynamiikkaa pois tästä äh, tunnustamisprosessin poistamisesta että äh, rikosoikeuteen ja sivilioikeuteen toimenpiteisiin yksityisoikeudellisissa asioissa. Selvää on, että Ainoastaan horisontaaliset säännöt voivat aikaan saada sen tavoitteen toteuttamisen, että, että ihmiset, jotka ovat suojelutoimenpiteen kohteita, voivat muuttaa toiseen osavaltioon. Os, toiseen valtioon. Muuten paikoille jääminen, liikkumattomuus tulemaan tämä vaistovarainen normaali vaihtoehto. Tämä asetusprojekti luo mahdollisuuksia siirtyä paikalta toiseen ihmisiä, jotka ovat, ihmisille, jotka ovat uhanalaisia ja jotka ovat jonkinlaisen rikoksen uhreja. Toisaalta tehokas rajat ylittävä suojelu voi olla myös oikeuskastelussa ratkaisevaa. Koska voi tavata vapaan ja adekvaatin prosessioikeudellisten oikeuksien täytäntöönpanoon. Sillä voi olla voimakas rikoksia torjuva vaikutus. Ja sen myötävaikutuksella myös voidaan myös pitää huolta ää, evidenssin näytön hyvästä puolesta. Jos tämä ei ole seks, seksikästä, niin ainakin tämä on perustavaa. No, yksityisoikeudelliset, siviilioikeudelliset toimenpiteet ovat jossain määrin hyödyllisiä. Ne ovat kevyempiä ja nopeampia. Ja jossain määrin tapa, takavat enemmän itsemääräämisvaihtoehtoja. Siviilituomioistuimet yleensä näitä päätöksiä antavat ja, ja estävät ihmisiä tekemästä jotain tai käyttämättä jotain aluetta täällä siviilioikeudella teidän alueella interventiot voivat vaatia jonkinlaisen toiminnan, toiminnan lopettamista tai sitten jonkun tilan käyttämättömyyttä, esimerkiksi asunnon. Tämä asiakirjan pohjana on tutkimus ja oletettiin, että monissa jäsenmaissa on jo suojelutoimenpiteitä oikeudellisessa asiassa, mikä painottaa se, sitä, että voitaisiin täytäntöön panna rajat ylittäviä päätöksiä suojelutoimenpiteissä. Meidän astusehdotuksemme on integroitu. Se liittyy joukko asiakirjoja, jotka 2011 julkaistiin – tässä on myös anto uhrin oikeuksien vahvistamiseksi ja ehdotus direktiiviksi, jolla luodaan äh, uhrin oikeuksien vähimmäisoikeudet ja sitten neuvoston päätöslauselma tiekartaksi, jolla pyritään uhrien asemaa vahvistamaan, erityisesti rikosituissa. Ja tämä ehdotus täydensi näitä kaikkia asioita. Se pyrkii vastaamaan näihin jäännöskysymyksiin. Tuomioistuimien interventiot siviilijutuissa ja tarve viedä tämä, nämä soilutoimenpiteet muihin maihin, jotta kansalainen, kansalaiset voivat muuttaa, liikkua. Tavoitteet. Tällaisen tekstin kesken ydintavoite on on se, että ihmiset eivät joudu kallisia aikaa vieviin prosesseihin, koska aika on ratkaisevaa. Puhumme uhrien suojelusta, jotka voivat olla millä tahansa rikoksen uhreja. Eli ajan säästäminen on ratkaisevaa. miten ehdotus säästää aikaa ja miten se vastaa siihen puutteeseen, joka aluksi mainittiin. Tässä luodaan tällainen todistus, sertifikaatti, asiakirja, joka vastaa oikeudellisten päätösten vapaan liikkuvuuden tarpeeseen. Sertifikaatti, todistus, joka voidaan täytäntöön panna, tunnustaa missä tahansa, joka voi tarjota uhrin välittömän suojelun missä tahansa. Tämä on ratkaisevaa. Tämä on, tämä sertifikaatti on tämä ehdotuksen ydin. Another, another fundamental tool of this proposal. Toinen ehdotuksen tärkeä työkalu on mahdollisuus laajentaa toimia sellaisiin maihin, joissa näitä toimia ei ole omassa maassani esimerkiksi, ainakin lain tasolla, on tällainen hyvä järjestelmä, tällaiset ää, sähkökahleet. An- joita voidaan antaa ihmisille, jotka saattavat häiritä mahdollista uuria. Jos melkein ei ole tällaista järjestelmää, tämä sertifikaatti Kaitin Navolla, mahdollinen uhri voi pyytää samoja toimia Belgiassa saadakseen tällaisen suojelutoimen täytäntöönpano. Ongelma on, että todellisuus ei ole, pelikenttä ei Euroopassa. On maita, joissa ei ole ratkaisuja joihinkin uhrien suojelun tarpeisiin. Eli tätä ehdotusta ei voi pitää viimeisenä sanana. Tämä ei ole viimeinen hetki prosessissa. Meidän täytyy taata, että kaikkialla Euroopassa on samanlaisia uhrien suojelujärjestelmiä. Täytyy miettiä yhteisiä toimia. Että kansalaiset saisivat saman suojan kaikkialla. Tämä ehdotus ratka- vastaa perustarpeeseen tarpeeseen täytäntöönpanna rajat ylittäviä toimia uhrien suojelutoimenpiteiden tapauksessa. Mikä on tämä oikeudellinen hyödyke, jota suojataan? Se on vapaus. Ja se henkinen ja fyysinen koskemattomuus milloin nämä oikeusarvot ovat varatuneita. Voimme löytää ratkaisuja tästä tulevan astuksen rakenteista. Tämä on erittäin tärkeää, mutta sama logiikka kuin muissa asetuksissa on tämä epäämisen perusteiden vähentäminen. Jos meillä on sertifikaatti, joka hyväksytään yhteisesti, ei voida ei voitaisi odottaa, että valtio, jolle täytäntöpano jää, kieltäytyy täytäntöpanosta. No, erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa, jossa on, pä- päätökset ovat ristiriidassa ja ne ovat aika hyvin hahmoteltu ehdotuksessa. Silloin voimme mahdollistaa sen, että toimenpiteen täytäntöpano voitaisiin estää. mikä, tärkein, mikä on hyvin tärkeää, kun ajasta puhutaan, on muodollisten suksen poistaminen. Tässä perustava lähtee siitä, että missään prosessivaiheessa ei pyydetä erityisiä muodollisuuksia. Täytäntöön paneva laki on täytäntöön panevan maan laki, Tuomarit tuntevat sen. Se on se laa, joka, joka on luonut tätä järjestelmää. Se on hyvä er, piirre tässä ehdotuksessa. Ja lopuksi, joka, jota joka on tuotu tästä sivilioikeudellisesta yhteistyöstä Euroopassa, ka- kaavakkeiden käyttö, muoto, kysymykset ovat tärkeitä yhdenmukaisuuden, nopeuden ja kielellisten ongelmien ratkaisemiseksi, mitä tällä alueella on. Noita kaavakkeiden käyttö on ratkaisevaa. Tutkimuksessani kritikoin joitakin ratkaisuja, mutta yleisesti arkkitehtuuri on loistava, tarpeellinen, enkä halua vähentää erityksen seksikästä ulkonäköä. Joten paljon kiitoksia. Merci, monsieur le juge. Uh, J'ai vu qu'il y avait des demandes. Kiitoksia, herra tuomari. Huomaan, että puheenvuoroja on pyydetty, mutta me keskustelemme sitten kuitenkin tämän osuuden lopussa puhutaan kansainvälisestä yksityisoikeudesta. Ja nyt sitten seuraavaan puhujaan koskien aikuisten juurista suojelua rajatulittavissa tapauksissa. Olkaa hyvä. Unfortunately, my, my plane is leaving, so if it... Ikävä kyllä koneeni niin on lähdössä, jos voisin sanoa, mitä minun on sanottavaa, niin olisi ihan lyhyesti vain, niin olisiko se mahdollista siis? nopeasti. Okay. Uh, äh, my name is Anne Holmlund, I'm member of parliament in Finland. Nimeni niin, Anne Holmlund ja olen parlamentin Suomesta, johdan valiokuntaa siellä. Yhdytty laaja-alaisesti toimenpiteisiin rikoksen uhrin aseman parantamiseksi Mekanismi, jonka avulla yhdessä maassa annettu suojelumääräys tai lähestymiskielto antaa rikoksen uhrille tai väkivaltaa pelkäävälle suojaa myös toisessa EU-maassa, on uhrin kannalta erittäin tärkeä. Suomelle esillä oleva asetusehdotus on erityisen tärkeä, koska Suomessa lähestymiskielto voidaan määrätä ilman kytkentää rikokseen. Jo aiemmin hyväksytty rikosoikeudellinen direktiivi eurooppalaisesta suojelumääräyksestä ei kata tällaisia lähestymiskieltoja. Nyt neuvotellun instrumentin avulla myös nämä lähestymiskiellot liikkuisivat unionissa rajojen yli. Instrumenttia koskevat neuvottelut vielä jatkuvat ja Suomi toivoo, että ne sujuvat hyvin Euroopan parlamentin kanssa. Kiinnitämme kuitenkin huomiota yhteen yksityiskohtaan, joka Suomen mielestä heikentää tulevan instrumentin käytön toimivuutta. Asetusehdotuksen mukaan vaaraa aiheuttava henkilö ei kaikissa tapauksissa saisi tietoa siitä, missä jäsenvaltiossa hänelle määrätty suojelutoimenpide on voimassa. Ottaen huomioon, että instrumentin tarkoitus on estää väkivaltaa ja suojata uhria, olisi tärkeää, että vaaraa aiheuttava henkilö tietää hänelle määrätystä suojelutoimenpiteestä. Toivommekin, että tähän kysymykseen kiinnitetään neuvotteluissa vielä huomiota. Ehdotus on ollut esillä joulukuun osaneuvostossa ja Suomi on jättänyt neuvoston pöytäkirjaan lausuman asiasta. Lausuma on pyydetty jakamaan kaikille pöydillä. Kiitoksia. Thank you very much, Mrs. Chair. Merci. Alors, euh, sur... Kiitoksia. Sitten seuraava kohta. Aikuisten juridien suojelu. Meillä on kaksi puhujaa Haagin konferenssista, joka koskee kansainvälistä yksityisoikeutta. Puhutteko te molemmat? Hyvä. puoli aikaa tavallaan sitten molemmille. Chair, members of parliaments, uh, Rouva puheenjohtaja, arvoisa par- Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien edustajat ja asiantuntijat. Terve, kiitoksia tästä kutsusta tähän keskusteluun. Me aina tartumme tällaisiin tarjouksiin ja kiitämme tästä mahdollisuudesta keskustella teidän kanssanne. Ensinnäkin vuoden 2000 Haagin yleissopimuksesta ja sitten vuoden 2006 YK yleissopimuksesta. Siitä kollegat kertovat sitten enemmän. Jos katsotte ulos, niin voi kyllä sanoa, että nyt täytyy todellakin puhua tästä aikuisten suojeluyleissopimuksesta, mutta varmaankin mietit, että miten tämä saa vaikuttaa tähän itse asiaan. No, ette ehkä näe sitä, että että kelit muuttuvat kylmemmiksi vuosi vuodelta. Lumi peittää jalkakäytävät ja tämä aiheuttaa vaikeuksia ikäihmisille. Ja tämä on melkoinen haaste jokaiselle vanhenevalle ihmiselle. Ja vanhukset, jotka ovat onnekkaampia, niin muuttavat etelään lämpöön näinä kylminä talvipäivinä. He muuttavat sinne, muuttavat Euroopan unionin sisällä, mutta myöskin unionin rajojen ulkopuolelle. Kuten ilmastoasiantuntijat kertovat, niin sää kylmenee ja eläkeläiset muuttavat sitten Tunisien, Algeriaan ja muualle. Ja meillä on olemassa sellainen kansainvälinen väline, joka voisi auttaa näitä ikäihmisiä sillä iän karttuessa myöskin liikkumisen rajoitteet kasvavat ja tässä tapauksessa on hyvä tietää, mikä tuomioistuin on toimivaltainen, mitä lakia sovelletaan ja miten päätökset tunnustetaan ja pannaan täytäntöön. Voi olla, että te tarvitsette edunvalvoja, joka tekee teidän puolesta teitä koskevia päätöksiä, hoitaa teidän varallisuutta, kiinteää ja ei-kiinteää. Ja tämä suojelumääräys tarjoaa tähän toimintamalleja. Kollegani tulee tietenkin kertomaan tästä sen verran, että yleisopimus ei ole täydellinen, sillä joskus ne eivät ole riittävän yksityiskohtaisia, mutta kun katsotaan Haagin yleisopimusta, niin määritelmien puute onkin vahvuus, sillä globaalissa maailmassa suojelutoimenpiteiden määritelmä voi mennä aika vaikeaksi ja Hagin sopimus perustuu vastavuoroiseen luottamukseen ja kun tuomari katsoo omaa lainsäädäntöä ja tekee siltä pohjalta päätöksen, niin meidän on vain luotettava tähän tehtyyn päätökseen silloin, kun sitä pannaan täytäntöön muualla. Joten meidän täytyy olla avoimin mielin käsittelemässä tätä asiaa, eli että toisessakin valtiossa tämä samainen tuomio tunnustetaan ja pannaan täytäntöön. Ja me olemme ottaneet tämän asian huomioon siten, että voimme varmistaa täytäntöönpanon toteutuminen. Sopimuksen ovat äh, hyväksyneet EU-ssa Tsekin tasavalta, Suomi, Ranska, Saksa, äh, Yhdistynyt kuningaskunta ja Skotlanti, ja sitten Kypros, Kreikka, Italia, Luxemburg, Alankomaat ja Puola ovat sen allekirjoittaneet, ja vuonna 2008 neuvoston päätelmät hyväksyttiin ja niissä suositellaan, että allekirjoittajavaltiot ratifioisivat tämän yleissopimuksen mahdollisimman nopeasti, ja ne, jotka eivät vielä ole tätä tehneet, niin tekisivät tämän mahdollisimman ripeästi. Neuvoston päätös on jaettu asiantuntijoille ja parlamentaarikoille. Eli tällaista yleissopimusta tarvitaan. Me tarvitsemme toimenpidemääräyksiä erityisesti unionin sisällä, mutta kyllä me tarvitsemme kansainvälistä välinettä, joka on myöskin unionin rajojen ulkopuolella käytettävissä, sillä kuten jo sanoin, niin onnekkaammat ikäihmiset voivat viettää eläkepäiviään mukavimmassa sääolosuhteessa jossain etelän mailla. Yhteenvedonomaisesti toteaisin vielä sen verran, että luettuna tämän kollega Frenchmanin asiakirjan, niin tämä asia on tietenkin hoidettava Euroopan unionissa. Ja jos tällainen eurooppalainen toimivaltuus voidaan saada läpi, niin se olisi oikea, las, oikea askel oikeaan suuntaan yleissopimuksessa on tilaa tämän tyyppisille ratkaisumalleille. Sveitsissä, Italiassa ja muuallakin on sovellettu tätä Kepekin järjestelmää ja jos sitä voitaisiin Euroopan unionin laajuisesti soveltaa, niin se olisi tietenkin hyvä asia. Tiedän paljon näistä asioista, eli että Kanadan kylmyydestä siirrytään Floridan lämpöön. Ja minä tiedän, että nämä muuttavat henkilöt tarvitsevat todellakin uh, tätä mainittua suojelua. Pyydän teitä kunnioittamaan puheaikaa, koska olen pahasti myöhässä, seitsemän minuuttia. Se on vähemmän kuin se hyvää iltapäivää. Lisään pari löytä kommenttia 2006 YK-konvention liittyen, joka tähän vammaisten oikeuksien yleissopimukseen ja Haagin yleissopimukseen. Tiedätte, 2006 YK on yleissopimus on viimeisin yhdistyneiden kansankuntien ihmisoikeus yleissopimus ja sen yleissopimuksen laaja tavoite on sitä, edistää, suojella ja taata kaikkien ihmisoikeuksien täysi nauttiminen ja perusoikeuksien nauttiminen, kaikkien ihmisten, joilla on vam- vammaisten ihmisten kunnioitetaan heidän sisäsyntyistä ihmisoikeutta tämän YK yleissopimuksen hyväksymisen jälkeen. Sen, äh, siinä on 156 äh, sopimusosapuolta. Kaikki EUn jäsenmaat ovat, äh, sopimusosapuolia ovat allekirjoittaneet sen – 27 on jo ratifioinut sen. Meidän näkemyksemme, että Haagin 2000 yleissopimus tarjoaa mahdollisuuden, hyvän mahdollisuuden 2006 YK on sopimusosapuolille täyttää YK-sopimuksen laajempia oikeuksia niille vammaisille, jotka lankeevat 2000 yleisopimuksen alan. Tässä on annettu jo yleiskuva Haagin 2000 yleissopimuksesta, joka takaa suurempaa suojelua ja oikeusvarmuutta alttisasemassa olemille aikuisille. Ja nyt viittain 2006 YK-sopimukseen pääpiirteitä, joita Haagin 2000-sopimus mielekkästi tukee tässä kuulee säädöksiä artiklan 18 alla, joka koskee liikkumisen vapautta, kansallisuutta liittyviä vapauksia artikla 32, kansainvälisestä yhteistyöstä artikla 12, yhtäläisestä laillisesta tunnustamisesta artikla 3a liittyen autonomian ja vammaisten aikuisten ihmisoikeuteen terveys ja artikla 3 myös oikeuden pääsy, saatavuus. Joten pyydämme, että EUn jäsenvaltiot perehtyvät näiden kahden tärkeän kansainvälisen välineen synergiaa tavoitteena Haagin 2000 yleissopimuksen laajempi allekirjoittaminen. Kiitoksia tästä puheenvuoron tiiveydestä. Sitten puheenvuoron saa seuraavaksi Kiitoksia, että Eh, edustatte täällä järjestönne. Thank you very much. Paljon kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Olen oikein kiitollinen, että kutsutte minut tänne tänään. Halusin ihan lyhyesti puhua käytännön kokemuksista yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja siitä päätyisin kahteen johtopäätökseen kykeneväisyys, kapasiteetti ja monimutkainen kysymys, koska sillä se ei ole mikään oikeudellinen nimeke. Eri toimissa eri kykeneväisyys, pystyväisyysaste vaaditaan. Esimerkiksi sop- sopimuskelpoisuus määritellään sopimusoikeudessa, sitten perinnöoikeudessa se onko kykeneväinen tekemään testamentin määrittyy perintöoikeudessa. Eli eri osat käsitellään eri osissa. Ja Haagin myös on fantastinen lisäys kansainväliseen yksityisoikeuteen tällä alueella. Ja siihen kuuluu suojelutoimenpiteet. Se mahdollistaa se, että normaalit kysymykset äh, sovellettavasta oikeudesta ja oikeuspaikasta ja täytäntöönpainoista, niitä voidaan soveltaa myös suojelutoimiin, minkä lisäksi siinä on myöskin sääntöjä sovellettavalle oikeudelle liittyen erilaisiin valtakirjoihin. Yhdistynyt kuningaskunta on Skotlannin tapauksessa ratifioinut tämän, mutta Englannin ja Walesin tapauksessa ei. Mutta meillä on muotoinen lainsäädäntö ja meillä on joukko juttuja, joissa on tarkasteltu yleissopimukseen vaikutusta tällaisissa tapauksissa. Se on ollut oikein hyödyllistä. Filippin puheenvuorosta poimisin kuitenkin sen, että Haagin yleissopimus, kuten aikaisemminkin mainittiin suhteessa liikenneonnettomuuksiin, siinä EU-tuomioistuimen toimivaltaa ei ole, ja tässä vaaditaan eurooppalaista asetusta mielestäni. ja sitten oikeus edustaa jotain, valtakirjaoikeus kautta EU on erittäin vaikeita. Mitä muihin välineisiin on tullut? Ää, valtakirja ei voi saada tunnustetuksi, mutta voidaanko saada hyväksytetyksi? Me emme oikein tiedä, mitä tarjotte hyväksynnälle, mutta käytäjäongelmat Euroopassa tällä hetkellä valtakirjoihin Annetaan että ne saattavat olla valideja, päteviä. Mutta tämän osoittaminen relevantille viranomaisille, että valtakirja on validi, on äärimmäisen vaikeata. Joten no, vetoisin valiokuntaan ja kansallisen parlamentteihin. Pyydän, tehkää kaikkenne, että mahdollisimman monet jäsenvaltiot ratifioisivat tämän yleissopimuksen. Se on äärimmäisen hyödyllinen. Se on melkein, että se on seksikäs. Sen lisäksi meidän pitäisi pyytää komissiota harkitsemaan asetusta, ja ainakin harkitsemaan mahdollista eurooppalaista valtakirjaa, jota täysikäiset voisivat kautta Euroopan käyttää. Merci beaucoup, euh, monsieur. Donc... Euh, Kiitoksia. Sitten vielä viimeinen puheenvuoro tässä vaiheessa keskustelua. Oot Fiorini. Mikä oikeus perustaa perheoikeudelle? Kysymysmerkki. Kymmenisen minuuttia. Kiitoksia puheenjohtaja. Yritän pitää kiinni kymmenestä minuutista, joka annettiin heti alussa. Haluaisin kiittää oikeastaan valiokuntaa tämän keskustelun järjestämisestä. Nyt jatkan englanniksi. EUn perheoikeuden kehitys, niin kuin tiedämme, on ollut todellakin näyttävää, kun ajattelee vain sitä, että vuonna 2000 ainoat säännöt voimassa käsittelevät mm, elätysmaksuja Brysselin, Bryssel yksi Brysselin yleissopimuksen puitteissa ja nyt taas on valtavasti erilaisia räätälöityjä perheoikeudellisia sääntöjä eu ja paljon muuta on tekeillä ja tulossa. Mutta niin kuin kuulimme aikaisemmissa vaiheissa on myös sellaisia alueita perheoikeudessa, joita säädellään kansallisella tasolla. Jos vapauden oikeuden ja turvallisuuden alue viedään loppuun, minkälainen oikeudellinen perusta pitäisi antaa tuleville perheoikeudellisille aloitteille. Haluaisin keskittyä kahteen pääreittiin, jolla olisi erilainen tulos, josta saattaa olla hyötyä, joita on käytetty viimeisenä vuosikymmeninä. Ensinnä tietysti on mahdollista hyväksyä EU-laajuisia toimenpiteitä 81 artiklan pohjalta seut sopimuksessa Kuten me kaikki tiedämme, perheoikeuden alalla tämä tehdään erityisen lainsäädäntömenettelyn kautta, joka johtaa toimenpiteiden hyväksymiseen neuvostossa, joka toimii yksimielisesti ja konsultoituaan kuultuaan Euroopan parlamenttia. Kuitenkin joissakin vaiheessa voidaan käyttää passarilauseketta ja normaalia lainsäädäntömenettelyä. Toinen mahdollinen reitti on hyväksyä toimenpiteitä, jotka eivät kata koko EUn aluetta, vaan soveltuvat vain joissakin jäsenvaltioissa perussuomalaiset antavat mahdollisuuden sille, että jotkut ryhmät jäsenvaltioita tehostavat yhteistyötä keskuudessaan, ja jos näin on, niin EUn perheoikeuden kohdalla näin voidaan tehdä erityislainsäädännön kautta. Ja tässä on tällainen siltalauseke, joka on hiukan erilainen kuin tämä Passarin lauseke, jonka aikaisemmin mainitsin, ja sillä on erilainen oikeudellinen perusta myös. Otan siis käsittelyyn nämä lähestymistavat vuorollaan. Ensinnä 21 artiklaksen kohta 3, ensimmäinen luutama kohta erityinen lainsäädäntömenettely. Sopimus Euroopan unionin toiminnasta sääntää, että yhteispäätösmenettelyä ei pidä käyttää perheoikeuskysymyksissä. Kaikki varmasti ovat samaa mieltä siitä, että erityinen kohtelu, joka myönnetään perheoikeudelle, riippuu tai sitä selvitetään, selvitetään sillä, että kysymys on herkkä ja arkaluontoinenkin ja tässä kansallinen perinne on varsin vahva. Kuitenkin tietysti kuulemis periaatetta voidaan kyseenalaistaa eri aspekteiltaan. Ensinnäkin, kun ajatellaan aluetta, joka on näin tärkeää Euroopan kansalaisille, pitäisikö, eikö edustajien pitäisi olla enemmän mukana tässä? Toiseksi, yksimielisyysvaatimus neuvostossa saattaa sinällään heikentää EUn perheoikeuden kehitystä. Toisaalta äänestysvaatimukset uhkaavat estää toimenpiteiden voimaantuloon, jolla pyritään varmistamaan tiettyjen kansallisten etujen, etujen suojelu. Tästä on esimerkkejä. Toisaalta epätäydellisiä kompromisseja voi syntyä, jotka saattavat heikentää perheoikeusia toimia. Joten toisin sanoen 81 artikla kohta kolme, ensimmäinen kohta voi tehdä vaikeammaksi sen, että eurooppalainen perheoikeus tulee voimaan ollenkaan tai saavuttaa edes tavoitteitaan. Jos näin on, eikö tämän pitäisi tarkoittaa sitä, että passarin lausakkeen käyttöä pitäisi edistää vaihtoehtona? Artiklan 21, kolmannen kohdan ja sen toisen luotelmakohdan mukaisesti neuvosto yksimielisesti konsultoituaan Euroopan parlamenttia päättää, että tiedot osat perheoikeutta rajat ylittävällä tavalla voidaan hyväksyä normaalin lainsäädäntömenettelyn kautta, joka tietenkin tarkoittaa suurempaa toimijoiden välistä dialogia ja määräenemmistöäänestystä neuvostossa. Ensinnä voitaisiin sitten kysyä, jos mm, jos, kun tämä alue nyt on näin herkkä ja kulttuurisesti tärkeä kuin perheoikeus, eikö tällaista pitäisi vastustaa periaatteessa jo siltä pohjalta, että unionin pitäisi kehittää turvallisuuden, vapauden ja oikeuden aluetta, ottaen huomioon erilaiset oikeudelliset perinteet ja järjestelmät jäsenvaltioissa? Minä ehdottaisin, että ei. Se, että heikennetään jäsenvaltioiden toimivaltaa, tätä pitäisi liioitella. Se, että käytetään passerelauseketta 23 artiklassa, se vaatii yksimielistä äänestystulosta neuvostossa samoin sitä, että kansalliset parlamentit sen hyväksyvät. Kuka tahansa niin näistä voi käyttää veto-oikeutta, ettei käytäkään tätä mekanismia jos pelätään, että joku toimenpide uhkaa tiettyä tärkeää intressialuetta jäsenvaltiossa, niin tällä valtiolla on mahdollisuus estää lausekkeen käyttöä joko vastustamalla, vastustamalla sitä edustajansa suulla tai sitten kansallinen parlamentti voi tämän estää. Toinen kysymys jos me hyväksymme periaatteessa passarilausekkeen käyttöä, jos on mitään alueita perheoikeudessa, jotka eivät sovi siihen, että käytetään normaalia lainsäädäntömenettelyä hyväksi. Vastaus tähän kysymykseen riippuu vähemmän perheoikeudesta, jossa on kyse, kuin sisällöstä, joka liittyy tähän ehdotetun toimenpiteeseen näyttää sillä, että eri oikeuden alueilla voi olla erilaisia, voivat liittyä perheoikeuteen, varaisuusoikeuteen, josta tänä iltapäivänä olemme kuulleet. Olisi väärän, väärin uskoa, että tietyn, tietyn alue sinällään riittää siihen, että voidaan perustella turvautua ne lausekkeeseen tällainen seka-alue ei välttämättä ole sellainen, joka on vähemmän herkkä tai arkaluontoinen kuin joku ydinalue perheoikeutta. Minusta näyttää sillä, että tällaisen lausekkeen käyttö ja sen yksimielinen hyväksyntä, sen pitäisi riippua ehdotetun toimenpiteen sisällöstä. Ehkä lauseke sopii paremmin tai hyvemmin riippuen siitä, missä määrin aluetta on jo osittain harmonisoitu esimerkiksi Euroopan tuomioistuimen tapausoikeuden kautta, niin kuin tänä aamuna kuulimme, tai sitten olemassa olevan, olevan kansallisen, kansainvälisen välineen kautta, mutta pitäisi lisätä, että se, että käytetään normaalia lainsäädäntömenettelyä, sitä pitäisi myös helpottaa jos ehdotettu toimenpide selkeästi tai implisiittisesti sisältää periaatteita, joita jo nyt on hyväksytty tai ovat ainakin hyväksyttävissä kaikissa jäsenvaltioissa kokemus on osoittanut, että näin ei aina ole, joten seuraava kysymys on, milloin EUn laajuisia toimenpiteitä ei voida ottaa käyttöön, jos vahvistettua yhteistyötä edistettäisiin sen sijaan. Perussopimukset uhraavat aika paljon säädöksiä vahvistetulle yhteistyölle ja sieltä löytyy monenlaisia ehtoja, jotka täytyy täyttää, jotta vahvistunut yhteistyö voi toteutua, mutta silloinkin kun nämä ehdot täyttyvät, automaattisesti ei käytetä vahvistettua yhteistyötä. Se, että aktivoidaan tämä menettelytapa, vaatii ehdotuksen, jonka, jonka komissio tekee harkintalossa valossa, ja sen pitää sitten myös hyväksyttää sekä neuvostossa että Euroopan parlamentissa. Ehdottaisin, että tällainen aktivointi otetaan huomioon vasta, kun on huolella arvioitu kahta aspektia. Ensinnäkin sitä, että vahvistettu yhteistyö, sen pitäisi, se, se on todellakin vasta viimeinen keino, ja toiseksi sen pitää edistää unionin tavoitteita. Yksi ongelmista on siinä, että perussopimuksessa ei määritellä, mitä tällä viimeisellä vaihtoehdolla tarkoitetaan. Saattaa olla sellaisia tilanteita, joissa joku tietty tavoite tai toimenpide voitaisiin saavuttaa useilla eri vaihtoehtoisilla, ehkä yhtä sopivilla poliittisilla vaihtoehdolla. Kuvitellaan vaikka ensimmäistä poliittista vaihtoehtoa, joka voisi olla varsin kunnianhimoinen harmonisaatioprojekti, vaikka kun taas joku toinen vaihtoehto olisi konservatiivisempi versio tästä. Molemmat kuitenkin saavuttavat saman tavoitteen. Jos ehdotettu toimenpide päättää valita ensimmäisen poliittisen vaihtoehdon ja sitten neuvottelut lopultakin epäonnistuvat, voisiko sitten vahvistuttaa yhteistyötä todellakin ensimmäisen vaihtoehdossa käyttää toisessa parhaana vaihtoehtona saavuttaa tavoite vai pitäisikö vaihtoehtoisen ehdotuksen eh, hyväksyntä, joka perustuu vaihtoehtoon kaksi, eikö siihen pitäisi, sitä, sitä pitäisi yrittää ensin? Nämä kysymykset ilmaiset näitä jännitteitä, jotka kaikki hyvin tuntevat, jotka liittyvät vahvistetun yhteistyön kysymyshän kuuluu, pitäisikö antaa ensisijaisia säännöille jotka saavuttavat ehkä enemmän vähemmällä joillakin, joidenkin kansalaisten kohdalla, vai pitäisikö meidän antaa ensisijainen asema säännöt, jotka saavuttavat ehkä vähemmän? Anteeksi vaan, mutta voisitteko hän vähän niin kuin lopetella? Je... I'll conclude in, in, um... Lopuksi vielä korostan kahta seikkaa helposti unohtuu, että 20 artiklassa EU-sopimuksessa e äh, käsitellään kahta eri tavoitetta. Tavoitteet, jotka liittyvät toimenpiteeseen ja EU-tavoitteisiin. Toimenpidetavoitteet hyväksytään edistämään ja edistämään EUn yleisempiä tavoitteita. Tämä on ensimmäinen kohta. Sitten toinen seikka. Ja tähän lopetan pyytän sitä jatkuvasti käytetään vahvistettua yhteistyötä hyväksi. Sitä on varsin vaikea perustella Euroopan perheoikeuden kohdalla. En puhu periaatteista, vaan vaikutuksista ja seurauksista, joita sillä saattaa olla tähän erityisalueeseen. Se, että yhä enemmän on erilaisia lähestymistapoja. Tämä olisi lähde juridiselle epävarmuudelle huolimatta siitä, että oikeudellinen epävarmuus on er-, ennakkoedellytys oikeuskysymyksissä. Tämä tarkoittaa sitä, että jos on yhä enemmän vahvistettu yhteistyötä käytössä, niin se ei haittaisi yhtä perustavoitetta EU-ssa tällä alueella, joten lopetan vain sanomalla, että minun mielestäni Tämän takia vahvistettua yhdistettyä pitäisi harkita vain todella poikkeuksellisissa olosuhteissa. olosuhteissa. Kiitoksia. Merci. Kiitos. Nyt meillä on aikaa keskustelulle. Jos olette pyytäneet puheenvuoroa, sen annan. Kerro kuitenkin myös, että Otta olen 25 minuuttia myöhässä aikataulun nähden. Ja äh, teilläkin lienee junia lentokoneita, johon ehtiä, mutta puheenvuoro toki saatte. Non, personne. Madame, vous vouliez pas prendre la parole, non Allez-y, je vous donne la parole. Merci beaucoup, madame. Paljon madame. 30 sekuntia. Halusin vain alle hyvätä sitä 2000 yleensä saako sitten lusta, että tämä 96 lastensuojelua koskeva yleissopimus lapsuus loppuu 18 vuotta ja aikuisuus alkaa 18 vuodesta, mutta tärkeää on todeta, että nuo tekstit ovat äärimmäisen samanlaisia. Nuo yleissopimukset toimivat samalla tavalla, tavoitteet ovat samat, tietään, että useimmat maat että viime vuosina 96 eh, vammaista pyrkineet täytäntöönpanoon niin että tässä fölyssä myöskin 2000 yleissopimusta täytäntöönpanisematta. Tämä pohdinta on työ jo tehty ja, ja tässä saamassa juoksussa saadaan asia nopeasti hoidettua. Kiitos tuosta täsmennyksestä, mikä oli tärkeää. Oui, oui, tout à fait. Oui, Tout à fait. Donc, je vais euh, laisser... Nyt äh, luovutaan puheenjohtajuuden Rova Catherine Zapponille, joka vetää tätä viimeistä istuntoa. Rakkaat kollegat, että jätän tehtäväni vähän aikataulusta myöhässä. Ehkäpä te olette sitten tylympi kuin minä puheenvuorojen jakamisessa. Good afternoon. Um, Iltapäiviä. Tervetuloa kolmanteen ja lopulliseen istuntoon aiheena äh, yksityisoikeus ja teemana yhä voivatko kansalaiset lippua vapaasti. Ja sitten muutaman kommentin sitten jatka, siirrymme loppupuhujiin. Tämän pitkän päivän viimeinen istunto. Pyydän tätä kaikkia hyödyntämään asiantuntijoitamme, jotka jakavat tietojaan. Pari alkukommenttia usein keskustelu, ää, tässä se, the individual by the state. sivilisäädöstä, siihen liittyvät keskustelut asemasta yhteiskunnassa laajemmin. Ja usein sivilisäädön tunnustaminen tai on seurausta kulttuurista normeista tai perinteistä käytäntöistä muutokset tällä lain alueella on joskus hidasta, mutta, mutta muutokset rajat ylittävässä elämässä ja työskentelyssä on muuttunut nopeasti eurooppalaisen projektin alettua. Ja nykytodellisuus on sitä, että kansalaiset äh, kohtaavat varsinaisen tällä tilkkutäkin siviilioikeuden sääntöjä kautta EUn. Ja vaikka on esteitä tai turhia taakkoja aseman tunnustamiseksi, niin näissä tapauksissa kansalaiset eivät myöskään voi täysin käyttää liikkumavapaata täysin hyväkseen. Näillä voi olla pitkälle ulottuvia vaikutuksia identiteettiin, perheeseen ja työllisyyteen. Ihmisten oikeudet, niitä täytyy tasapainottaa petosten äh, ehkäisysuhteen liittyen avios, aviosäätyyn. Irlannissa ollaan laatimassa tällä hetkellä lainsäädäntöä, jotka liittyvät tällaisiin valkoisiin avioliittoihin, valea avioliittoihin, kun havaittiin tapauksia, jotka liittyvät avioliittoihin EU-kansalaisten ja kolmasen maiden kansalaisten kanssa, mutta kun 50 000 rajoitta ylittävää avioliittoa tapahtuu, niin Euroopassa niin tämä vaikuttaa moneen ihmiseen. Omastakin näkökulmasta nämä tavan kysymyksiä olen Irlannin kansalainen. Olen myös Yhdysvaltojen kansalainen. Asun Dr. tohtori Ann Louis Gilligan äh, kanssa. Pyrin saamaan Irlannin tuomioistumissa saada äh, siviiliavioliittoa tuomioistumissa. Irlannissa me menimme Kanadassa naimisiin kahdeksan vuotta sitten koska samaa sukupuolta olevat kansalaiset pystyvät menemään naimisiin ainoastaan silloin olemattomaan kansalaisia. Meillä on samanlaisia ongelmia kuin muilla äh, EU-kansalaisilla siviilikumppaneiden kanssa, kun he jättävät sen ää, äh, alueen, jossa avioliitettiin irlantilaisilla sama kumppaneiden asema Belgiassa. Tämä muualla heidän avioliittonsa muuttuisi siviilikumppanuudeksi, joka kuten tiedätte tarjoaa vähemmän oikeuksia. Esimerkiksi pelkällä avioliitto. Ja minusta tarkoittaa siviilisäädön ää, laadun heikkenemistä. Tämä, menee ihmisen identiteettiin ihan syviltään. Olen Irlannissa monta kertaa esimerkiksi transihmisten sukupuolen hyväksymiskysymyksiä ottanut esille – Irlanti on yksi viimeisistä maista EU-ssa, joka ei tarjoa transkansalaisten äh, hyväksyntää. Transkansalaisilla on vaikeutensa, mutta 12 miljoonaa ihmistä työskentelee tai asuu jäsenvaltiossa, joka kansalaisia he eivät ole. Yhteisölainsäädännössä nykyisellään tämä aviosääty on jäsenvaltioiden Tamivallassa. Ja Tamivaltaa harjoittaessa niiden täytyy kunnioittaa EU-lainsäädäntöä ja erityisesti so- perussopimusten tarjoamaa oikeutta kansalaisten muuttaa ja asua kaksi jäsenmaissa. Eli tässä istunnossa tarkastelemme aviosäädön rekisteröintiä ja tulevaisuutta e alueella ja kuuntelemme kolmea asiantuntijaa – Ensin tohtori Mario Liina Eli Antonia, joka on oikeudellinen asiantuntija miljö konsulttifirmassa ja puhutte EUn kansalaisten kirjallisimmista ongelmista ja toimintatarpeista. Thank you very much. And, uh... Puheenjohtaja, paljon kiitoksia. Kiitoksia saamastani kutsusta olen iloinen siitä, että aloititte viittaamalla tämän aiheen arkaluonteisuuteen. Varmaankin enemmistö ikään kuin liikkuu rajat ylittävällä tavalla, sillä niitähän syntyy siitä syystä, että asuu esimerkiksi ulkomailla Tutkimukset ovat osoittaneet, että vuonna 2010 yli 12 miljoonaa EU-kansalaista asuu jossain toisessa jäsenvaltiossa, mutta rajat ylittävä luonne syntyy myöskin silloin, kun tulee Brysseliin parlamentin vieraaksi tai johonkin konferenssiin tai sitten hyvästä tai huonoista syystä johtuen jo, tulee toiseen maahan Äh, ristiäisiin tai hautajaisiin. Tai sitten lyhyitä työkovennuksia varten. On muun muassa osoitettu, että 500 000 kansalaisesta liikkuvat rajat, rajojen yli päivittäin. Rajat ylittävä luonne syntyi myöskin matkailun yhteydessä. Vuonna 2010 yli 90 miljoonaa EU-kansalaista kävi toisessa EU-jäsenvaltiossa matkalla tai saadakseen jonkun palvelun itselleen hammashoitoa tai sairaalahoitoa varten. Joten rajat ylittäviä luonteita voi ilmetä päivittäisessä elämässä vaikka kuinka monta. Ja kaikissa näissä tapauksissa jokainen meistä voi kaivata jo esimerkiksi syntymätodistuksen, vihkisodistuksen tai jonkunlaisen otteen väestörekisteristä. Varmaankin jokainen on törmännyt tällaiseen tilanteeseen jossain vaiheessa ja onkin erittäin tärkeää, että on tällaisia papereita käytettävissä, jotta voisi saada esimerkiksi työttömyyskorvauksia itselleen. Ja näissä rajat ylittävissä tilanteissa – silloin, kun kansalaiset joutuvat näitä sivilisäätyasiakirjoja käsittelemään, niin törmäävät ongelmiin. Me olemme saaneet parlamentilta mandaatin tutkia nämä keskeisimmät ongelmat, joihin EUn kansalaiset törmäävät silloin, kun kyse on sivilisäätyy asioista rajat ylittävissä tilanteissa. Me olemme tutkineet eurooppalaista ja kansainvälistä tapaoikeutta ja kansallisia oikeustapauksia. Ja tältä pohjalta olemme selvittäneet, minkälaisia esteitä siviilisäätykysymyksissä on ilmennyt silloin, kun kyse on rajat ylittävästä luonteesta, ja me olemme yrittäneet laatia suosituksia Euroopan unionille siltä osin, kun ne kuuluvat unionin toimivaltuuksiin. Mitkä ovat tutkimustemme keskeisimmät havainnot? Ensimmäinen ongelma, johon jokainen meistä törmää rajat ylittävässä tilanteessa, on se, että minkälainen on tämä sivilisaatioasiakirja. Esimerkiksi italialainen tarvii johonkin tarkoitukseen syntymätodistuksen omalta isältä, joka on syntynyt Saksassa. Ja sitten herääkin kysymys siitä, että saadaanko tämä todistus syntymäpaikasta vaiko asuinpaikasta, vaiko siellä, missä hän kuoli. Kyse voi olla Saksan sisällä kolmesta eri paikkakunnasta. En tiedä asiasta sen enempää, koska en tiedä, millä tavalla Saksassa asia on tapana hoitaa, eli millä tavalla asiakirjoja säilytetään. Jokaisella jäsenvaltiolla on omat määräyksensä asiakirjojen tallentamisen osalta, mutta ulkomaalaisena asiakirjan löytäminen voi olla aika hankalaa ja myöskin kallista puuhaa. Joten miten Euroopan unioni voisi tehdä kansalaisten elämää helpottaakseen? Ensinnäkin meidän tulisi rohkaista jäsenvaltioita valistamaan kansalaisia niistä kriteereistä, joita sovelletaan eri jäsenvaltioissa – sen suhteen, missä näitä rekisteriasiakirjoja talletetaan. Esimerkiksi voitaisiin käyttää EUn oikeudellisen verkoston sivustoa. Tai sitten luodaan kansallisia yhteyspisteitä, jotka toimivat tietotoimistoina ja sitä kautta voidaan saada tietoa näistä asiakirjojen talletuspaikoista. Eli nettisivustotietoa voisi saada tai puhelin, tie, puhelinnumero tai niin poispäin. No jos olen nyt selvittänyt esimerkiksi syntymätodistuksen tai sivilisäätyasiakirjan talletuspaikan, seuraava ongelma onkin sitten se, että miten tämä asiakirja saadaan välitettyä eteenpäin. Esimerkiksi jos minä ja kumppanini, molemmat italialaiset, italialaisia haluaisimme avioitua Bel- Brysselissä ja Belgian viranomaiset pyytävät meiltä syntymätodistusta, todistusta, jotta me voimme solmia avioliiton Belgiassa. Ainoa mahdollisuus italialaisen syntymätodistuksen saamiseksi on se, että menen Italiaan, sinne, missä asiakirja on talletettuna, hakea se sieltä, tulla takaisin Belgiaan ja välittää se siten henkilökohtaisesti viranomaisille. Se on tietenkin hankalaa ja kallista. Tähän liittyen suosituksena voisi olla se, että sivilisäätyasiakirjoja voitaisiin lähettää jäsenvaltioiden välillä, niin sen tarkoituksena on tietenkin vähentää mahdollista, taakkaa ja kustannuksia, mutta samalla varmistaen luotettavan järjestelmän ylläpito. Tässä yhteydessä meidän mielestämme Euroopan unioni voisi rohkaista jäsenvaltioita käyttämään sähköisiä asiankirjan välityskanavia. Eli unioni voisi toimia eräänlaisena välittäjänä, eli katsoa, miten tällainen välitysjärjestelmä voitaisiin luoda tai miten nykyisiä kommunikaatiovälineitä voitaisiin käyttää hyväksi. Eli näin voitaisiin sivilisaatioasiakirjoja välittää eteenpäin ja tällaisia järjestelmiä on jo olemassa. Esimerkiksi tämä väestörekisterin verkosto tai ICCS-yleissopimus 33. Eli kun olen selvittänyt asiakirjan sijaintipaikan, voin välittää sen eteenpäin viranomaiselle ja sitten seuraakin se ongelma, että missä määrin tällainen sivilisaatioasiakirja tunnustetaan. Eli kun olen saanut sen itselleni, tämän asiakirjan siis, esimerkiksi tämän syntymätodistuksen, niin kun se on italialainen, niin se pitää tunnustaa Saksassa syntymätodistukseksi. Italian kansalaisen pitäisi saada siis siitä virallisesti vahvistettu käännös Eli tämä apostilla ja käännösprosessi ovat tarpeen, mutta ne tarkoittavat myöskin sitä, että niiden saamiseksi tarvitaan paljon aikaa ja rahaa. Viranomaisten on välitettävä tietoa puoleen ja toisiin ennen kuin voidaan kyseinen sivilisaatioasiakirja tunnustaa toisessa jäsenvaltiossa. Mitä tulee apostilla järjestelmään, niin minä uskon, että Euroopan unionin tulisi rohkaista jäsenvaltiota keskustelemaan EUn laajuisesti ensinnäkin siitä, että olisiko mahdollista ja jos kyllä, että miten voitaisiin luopua avustella järjestelmästä. Myöhemmin ehkä paneelikeskustelun aikana kuulemme enemmän siitä, että mitä petosongelmia tähän saattaa liittyä. Tämä asia on ollut jo esillä ICCSn 17 konventissa monet jäsenvaltiot ovatkin tämän jo hyväksyneet. Eli tarkoituksena on yksinkertaistaa lähestymistapaa. Eli sillä tiellä ollaan jo, ja Brysselin ylisopimusta sovelletaan jo kuudessa jäsenvaltiossa apostilla määräyksen poistamiseksi. Eli kyllä jäsenvaltiot ovat jo tietoisia tästä yksinkertaistamistarpeesta ja EU voisi helpottaa tätä keskustelua siitä, miten järjestelmää voitaisiin entisestään yksinkertaistaa. Vaihtoehtoinen järjestelmä voisi olla se, että jos ei apostilla järjestelmä haluta poistaa, niin korvataan apostilla yksinkertaisemmalla asiakirjalla, esimerkiksi sähköisellä apostilla järjestelmällä. Esimerkiksi tämä e-Apple projekti joka on Haagin yleissopimuksen pohjalta polkastu käyntiin, niin siltä pohjalta voitaisiin asiaa lähteä suunnittelemaan. EU voisi toimia tässäkin avun antajana, jotta jäsenvaltiot voisivat selvittää, miten apostilajärjestelmää voitaisiin käyttää mahdollisimman tehokkaasti ja kustannustehokkaasti. EU voisi avustaa jäsenvaltioita esimerkiksi teknisen ratkaisumallin löytämis, etsimisessä. Mitä tulee käännös toimintaa, niin me uskomme, että Euroopan unionin tulisi rohkaista jäsenvaltioita tunnustamaan olemassa olevia monikielisiä lomakeita. ICCS on jo syntymä, kuolin ja avioliitto todistuksiin liittyviä Äh, monikielisiä lomakkeita. Tätä voitaisiin siis soveltaa, eli Euroopan unionin pitäisi luoda tällainen monikielinen lomake. Se ei tietenkään tarkoita sitä, että kaikkialla EU-ssa lomaket olisivat samannäköisiä tai todistukset olisivat samannäköisiä, vaan sitä, että jos kansallisissa lomakkeissa huomioidaan tietyt äh, kriteerit, niin ne tunnistettaisiin myöskin muissa unionin jäsenvaltioissa. Kunhan kansalainen on saanut tämän asiakirjan, välittänyt sen viranomaisille eteenpäin ja se on virallisesti tunnustettu, niin seuraava este onkin se, että sivilisäätyy asiakirjan sisältö tunnustetaan. Eli että ei tunnusteta ainoastaan asiakirja asiakirjaksi, vaan että tunnustetaan myöskin asiakirjan varsinainen sisältö. Samat ongelmat kuin käännöstoimintaan ja apostillaan liittyvät, niin ovat voimassa, joten suositukset ovat myöskin samanlaiset tässä, tämän ongelman suhteen. Mitä tulee sisällön tunnustamisongelmaan, niin me tiedämme, että on olemassa sisältöeroja Eli esimerkiksi Ranskan viranomaiset eivät välttämättä tunnusta italialaista syntymätodistusta, koska siitä ei löydy niitä tietoja, joita yleensä Ranskassa on syntymätodistukseen tapana laittaa. Mitä EU voisi tehdä, jotta elämä, kansalaisen elämä helpottuisi? Jäsenvaltioita tulisi rohkaista käyttämään helpotettua tietojen välitysjärjestelmää. Eli esimerkiksi jos tietyt vaaditut tiedot eivät löyty, löydykään alkuperämaan tarjoamasta todistuksesta. Ongelmat voivat siis liittyä lainsäädäntöeroihin, eli ovatko esimerkiksi on homoliitot hyväksytty vastaanottomaassa vaiko ei. Eli välttämättä ei myöskään tiedetä, mikä on tällaisen rekisteröidyn kumppanuuden äh, niin sanottu rakenne. Voitaisiin ehkä keskustella siitä, että voitaisiinko soveltaa TFEUn artikla 21, siinähän sanotaan, että mikäli unionin toimia tarvitaan ja sopimuksesta ei löydy toimivaltuuksia unionille, niin neuvosto ja parlamentti voivat tavanomaista lainsäädäntömenettelyä käyttäen hyväksyä määräyksiä, jotka helpottavat kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Kyseinen artikla, sitä voitaisiin mahdollisesti soveltaa myöskin tämän viimeisen mainitsemani ongelman ratkaisun yhteydessä. Eli että tunnustetaan myöskin asiakirjan varsinainen vaikutus. Esimerkiksi jos kaksi mies, italialaista miestä on mennyt Alankomaihin ja avioitunut siellä ja sitten yrittävät saada itselleen aviopuolisoille, suoliso, aviopuolisoille kuuluvia etuuksia, mutta sitä ei heille tun- myönnetä, koska he ovat, edustavat homoparia. EU voisi siis tukea jäsenvaltiota siinä, että lisätään tietoisuutta ja tunnustetaan tehokkaammin LGBT avioliitot ja myöskin yritettäisiin tarvittaessa soveltaa tätä SEUT artiklaa 21. Kiitoksia. Kiitos, tahtori Eli Antonia kattavasta esityksestä. Erityisesti arvostan teidän ratkaisukeskeistä lähestymistapa ongelmia. Identifioitte ja sen, että identifioitte EUn roolin keskustelun ja kuulemisen mutta myöskin toivonmukaisesti myöskin lainsäädännöllisten ratkaisun löytämisessä äh, ongelmia, niin kuin Tukaman oikeusohjelman mukaan pitäisi tehdäkin. Saraksi Duncan McNiven, kansainvälisen väestörekisteritoimikunnan puheenjohtaja, entinen Skotlannin väestörekisterin pitäjä väestökirjanpitoon liittyvät petokset. On ilo olla täällä vaikka kello on vartivaille kuusi talvisena yönä ja on päivän ollut pitkä. Painottaisin, että puhun CICS puheenjohtajan, enkä puhu iso britannian hallituksen edustajana. Sen meidän pääministerimme sanoi jotain ihan toisenlaista tänään puheessaan. Olen täällä kansainvälisen väestörekisteritoimikunnan puheenjohtajana. Se on vähän vanhempi, se syntyi kun minä asetyin vuonna 1949 tarkoituksena edistää kansainvälistä yhteistyötä ja tiedonvaihtoa vastarekisteritoimen sisällä. Ollaan 15 jäsentä, EU-jäsenvaltioita ja ei-jäsenvaltioita. Ja siihen liittyy joukko yleissopimuksia. Tahtori Eli Antoni ja pari parasta esimerkkiä, mistä olen tyytyväinen. Me välitämme syvästi väestörekisteriasiakirjojen asemasta. Petokset meitä erityisesti huolestuttavat ja monta vuotta kansainvälinen väestörekisteritoimikunta on aktiivisesti toiminut e, petosten ehkäisyalue, joskin viittain jännitteeseen, eli toimet petoksen ehkäisemiseksi vaativat usein lisätarkastuksia, byrokratiaa, aikaa viemä kallista. Ja päätehtävämme on vapaan liikkuvuuden lisääminen, elämän helpottaminen rajat ylittävissä tilanteissa, joihin Tatrieli Antonia viittasi. Osa jännitä, johon että pyrimme minimoimaan. Puhun nyt petoksen luonteesta sivilisäännön suhteen on vähän tilasta. Esimerkiksi hyvin on vaikea sanoa esimerkiksi, kuinka monta laitonta maahanmuuttaja Belgiassa on. Mutta tämä lisääntyy, kun kansainvälinen liikkuvuus lisääntyy ja petoksen luonnekin muoto On harvinaista väestörekisterin pitäjät tekisivät petoksia. Vaan sen nimettömän maan, joka eräs väestörekisterin pitäjä rekisteröi oman kuolemansa välttyäkseen ää, oikeusjutulta, mutta tämä on huvittava anekdootti. Suurin osa petoksista on väärät ilmoitukset, erityisesti valeavioliitot ja valheelliset isoiden tunnustamiset. Kaksi lasta on minulle tarpeeksi, mutta jotta jotkut ihmiset haluavat lisää lapsia tekevät valheellisia isoisilmoituksia. Sitten val- väärätyt asiakirjat, erityisesti syntymätodistukset. Ja erityisesti valtiosta, jotka EUn ulkopuolella, jossa on epäluotettava väestökirjanpito. Kansainvälinen väestö rekisteritoimikunta on vuodesta 1992 aktiivisesti pyrkinyt petosten ehkäisemiseen. Meillä on asiantuntemusta sen, ehkä esimerkiksi meillä on rekisterinpitäjä kentällä, jotka ovat vastuussa väestörekisteritapahtumisesta. Meillä on hallituksen edustaja, niin kuin minäkin ennen kuin jäin eläkkeelle. Ja sitten meillä on siviilioikeuden asiantuntijoita kautta Euroopan, Kreikka, Espanja, Saksa erityisesti. Meillä on pysymä petoksiin liittyvä työryhmä, Eh, tapaaminen syyskuussa viime vuonna ja sitten taas maaliskuussa Petossa on jatkuva teema yleiskokouksissa ja seuraava yleiskokous on tämän vuoden maaliskuussa. Me keräämme tietoa näillä keinoilla petostyypeistä ja vastatoimista, jotka ovat olleet enempi tai vähempi onnistuneita eri jäsenvaltiossa. Suosituksemme 9 vuotta 2005 on erityisen tärkeä, koska siinä äh, viitattiin aitojen asiakirjan erityisiin piirteisiin ja keinoihin, joilla petokset, väärinnökset löytyvät käytännön tavaraa. Meillä ei ole mitään taikasauvaa kaavaa, jolla petokset torjua petoksen ehkäisemistoimet voivat tarjota rajoituksiin, koska pitää välttää rikkomasta rikkomuksista oikeuteen perhe- ja yksityiselämään, niin me ihmisoikeustuomioistuimen rikkoimme, tuomioistuimen päätöksiä rikoimme ja joudumme lainsäädäntöä muuttaa, joten me pyrimme mahdollisimman pitkälle ehkäisemään petoksia. Mutta nämä ehkäistoimet ovat, ra- niillä on rajansa. Ratkataan että sekä rangaistusoikeudella että ehkäisevät niitä on olemassa. Päättäväisyys ja resurssoin, riittävä resurssointi on tärkeää, mutta en voi väittää, että keinot ovat täydellisiä. Mitkä väestörekisteritoimikunnan nykyteemat ovat? Kahta teemaa on leviivaisia. Toinen aika ilmeinen. Me pyrimme aktiivisesti välttämään identiteettivarkauksia. Erityisesti ponnistelemme siihen, että ää, tarkastamme ulkomaisen dokumentoinnin pätevyyden. Mutta teemana on myöskin ATK-järjestelmän luominen. Eri tekisi sellaisia asioita, joihin tohtori Elian Tönio viittasi. Siellä me kykenemme yhdistämään toimia, jotka ehkäisevät petoksia, toimia, jotka helpottavat kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Koska ATK-järjestelmä, mikä tuota, dokumentti, jossa on elektroninen allekirjoitus äh, väestörekisterin pitäjään notaarin läsnä ollessa Slo- Sloveniassa, Skotlannissa, missä vaan se, si, sitä on vaikeampi väärentää kuin asiakirja, jonka alkuperä on epäilyttävä, joka on saattanut olla väärännetty. Vatikojärjestelmät ehkäisevät petoksia, kuin myöskin väestörekisteritietojen vaihtamista tavalla, johon tohtori Eli Antoni jo viittasi. Ja, eli jos voin mainostaa lisää väestörekisteritoimikuntaa, tohtori Eli Antoni, toinen, jota ole aikaisemmin tavannut, Tämä en ole lahjannut, on ollut tässä oikein hyödyllinen. Meillä on pitkää kokemusta asiantuntemuksen tarjoamisessa väestörekisterikysymyksissä. Ja oli oikein hauska nähdä, että kun EU e- e- on sivilisaatio koskeva asiakirja, vihreä kirja kaksi vuotta sitten hyväksyttiin, oli hauska nähdä, että meidän työtä oli komission huomioon ottamana. Me taistelemme uusia petoksen muotoja vastaan ja jaamme tietoja petoksista ja vastatoimenpiteistä. Ja joskin vastatoimenpiteet muuttuvat aikaa ajoin, kuten petoksetkin. Ja paperissa määrityt vastatoimenpiteet, jotka kiertämme täällä. Sinä voi olla vanhentuneitakin siis. Painetaanko aatikojärjestelmän merkitystä – sanoin, että me olemme luoneet paljon, ei kaikkea sitä käytännön kehikasta, joka voi auttaa kansalaisten vapaata liikkumuutta ja ottaa petosten ehkäisyä. Hyvä senaattori. Poliittinen, poliittista tahtoa vielä tarvitaan ainakin niiden vaikeuksien voittamiseksi, joihin tohtori Eliatani on viitannut. Ja että saataisiin lisää voimaa väestörekisterinpitäjän työhön ja haltaisten työhön on petosten ehkäisemiseksi ja syytteiden nostamiseksi. Paljon kiitoksia. Toivottavasti en puhunut liian pitkään tai tylsästi. McNevin, that was a, I, I found a fascinating... Ollenkaan tämä oli todella kiinnostava puheenvuoro. Erityisesti haluan kiittää teitä siitä, miten alussa ja lopussa puheenvuorona muistutitte meitä, kun kerran puhutaan petoksista ja te yritätte todellakin tasapainottaa nämä kaksi asiaa. Huoli petoksista ja kuitenkin pyritään varmistamaan liikkuvuuden vapaus. Tämä oli todella briljantti ajatus viedä tätä mukanaan. Ja sitten toiseksi ehkä luonnollisesti liititte tämän myös tohtori Antonionin puheenvuoron ja suhtaudutte tällä tavalla myönteisellä tavalla siihen, että on olemassa tällainen IT-foorumi jota, tai, tai alusta ollaan kehittämässä. Se on olemassa. Ehkä sitä jo käytetäänkin, jotta voidaan ratkaista tällaisia ongelmia. Ja sitten lopetitte tähän vetomukseen poliittisen tahdon puolesta, joten olemme lähes perillä. Nyt oli siis helppo ylittää tämä linja. Tältä se kuulosti. IT-alusta, jos vastaan tähän kysymykseen, niin se on tosiaan loppuvaiheessaan. Se yhteisrahoitettiin EU-sta ja olemme todella kiitollisia tästä rahoituksesta saimme. Again, I'm sure... Kiitoksia kovasti. Olen varma, että kysymyksiä tulee muuta, mutta nyt sitten siirrytään vielä viimeiseen puhujamme tässä vaiheessa, tohtori Bojana Zotravek, joka puhuu sivilisäätyasiakirjoista ja miten voidaan kiertää näitä ongelmia, jotka liittyvät juuriseen tyhjiöön, josta olemme kuulleet. Kiitoksia, hyvät naiset ja herrat. Olen kiitollinen tilaisuudesta esitellä teille ongelmia, jotka liittyvät siviilisäädyn rekisteröintiin ja muihin henkilöoikeuksiin kysymyksiin. Tulen Sloveniasta, teen työtä Malivokin hallinnossa yksikössä ja olen ollut tässä työssä 25 vuotta, niin siksi voin kertoa teille, että tunnen todella hyvin nämä ongelmat tällä alueella. EU e on vähän synonyymi modernille yhteiskunnalle, mutta ei kuitenkaan henkilökohtaisen aseman kohdalla erot EU-jäsenvaltioiden välillä ovat jopa suurempia kuin 20 vuotta sitten. EU-kansalaisilla on edessään huomattavia hallinnollisia ongelmia silloin, kun pyrkivät ratkaisemaan sivilisaatioon liittyviä ongelmia. Erilaiset kansalliset säännöt, jotka liittyvät yksilön siviilioikeuden johtavat syrjintään ja estävät ihmisten vapaata liikkuvuutta EUn sisällä. Ja näin ei voida toteuttaa kansalaisoikeuksia vapaan liikkuvuuden kohdalla. Jäsenvaltion alueella erilainen lainsäädäntö, erilainen tapa muodostaa siviilioikeuden asema, erilaiset ehdot, jotka liittyvät siihen, miten voidaan Äh, solmia kasvitaisia suhteita. Erilaiset keinot myöntää sivilisaatioasiakirjoja ovat vain ne ainoita muutamia hanka, on, niistä ongelmista, joiden kanssa täällä pitää elää. Muutamia esimerkkejä siitä, kuinka tärkeistä kysymyksistä on kyse. Names in two member states. Asia, samantyyppiset asiakirjat johtavat erilaisiin tuloksiin. Ensimmäinen henkilö on muuttanut nimensä jossakin jäsenvaltiossa, kysyttämän nimensä tai etunimensä tai sukunimensä, mutta se ei kuitenkaan, ei kuitenkaan voi vaatia samaa nimen käyttöä jossakin muussa maassa. Jos sivilisäätöä muutetaan yhdessä maassa, mm, niin sitten kun soitetaan äh, äh, parisuhteita, siviilis suhteita jossakin toisen maassa taas henkilöä pidetään naimattomana, jossa jotta voi men, voida mennä naimisiin, joutuu jättämään erilaisia asiakirjoja eri jäsenvaltioissa mukaan lukien joitakin asiakirjoja, sellaisia asiakirjoja, joita omasta jäsenvaltiosta ei voi edes saada. Ja sen valtiot, jotka eivät ole allekirjoittaneet keskinäisiä sopimuksia, jotta ei tarvitsisi antaa tällaisia asiakirjoja, mm, vaativat toiseltaan kansainvälisiä sopimuksia. The exchange of näiden tietojen vaihto yksittäisistä siviilisäännöistä tapahtuu diplomaattisten keinojen kautta, jotka, johon menee paljon aikaa. Jäsenvaltiot, jotka eivät ole allekirjoittaneet kaksi vuoroisia sopimuksia, eivät kerro muutoksista muille, mitä tapahtuu väestörekisterissä omana maan alueella. Jäsenvaltiot ja EU-toimielimet, niiden pitäisi pyrkiä poistamaan ongelmia, jotka liittyvät yksilöiden sivilisäädön tunnustamiseen. Meidän pitäisi muistaa, että yhdenmukaistaminen sivilisäätökysymyksessä jäsenvaltioissa on kiireellinen kysymys se, että yhdistettäisiin kansallisia sääntöjä Tämä olisi pitkä prosessi kuitenkin, koska on ongelmia, äh, kun rekisteröidään siviili säätykysymyksiä. Tämä on kirjallinen kysymys. EU-toimielimet, jos ne haluavat ratkaista näitä kysymyksiä ainakin osittain, niiden pitäisi toimia nopeasti. Täytyisi hyväksyä joitakin toimia, jotta voitaisiin lieventää tämänhetkisiä ongelmia. Esimerkiksi seuraavalla tavalla toimenpiteet on lueteltu niiden näkyvyyden mukaisesti. Poistettaisiin tarve vielä asiakirjoja notaarille, joita on saatu jäsenvaltiosta. Jäsenvaltiot voisivat täytäntöönpanna näitä toimenpiteitä keskinäisellä sopimuksella pelkästään. Suora tietojen vaihto, jotka koskevat sivilisaation muutoksia, maa, jossa sivilisaatiomuutos on tapahtunut, sen pitäisi välittää siihen maahan, jos lapsi on syntynyt, ja osa ihmisiä on syntynyt ja jonka kansalainen hän on. Tämä toimenpide pitäisi, täytäntö, pitäisi voida täytän, täytäntöpana aika nopeasti, jossa tarvittaisiin vain sopimusta jäsenvaltioiden kesken. Suora tietojen vaihto viranomaisten välillä, jotka pitävät, hoitavat väestörekisteriä yhtenäiset rekisteröintimuutos tai yhtä asiakirjat, joilla muutetaan silisäätöä. Yksi vaihtoehto olisi ottaa käyttöön formula, jos olisi tietoja kansainvälisellä kielellä ja sitten sillä sen maan kielellä, jossa asiakirja on, pitäisi tunnustaa myös nimet, joita EU-jäsenvaltiot saavat toista jäsenvaltiosta. Pitäisi harmonioida kirjainmerkkejä, joita käytetään, kun rekisteröidään sivilisääty asiakirjoja ja jatkossa ottaa käyttöön EU-laajuinen väestörekisteri, johon jäsenvaltiot välittäisivät perustiedot siviilisäätyn ja pitäisi tunnustaa siviilioikeudellinen asema, jonka henkilö on saanut tietyssä jäsenvaltiossa. Se pitäisi tunnustaa kaikissa muissakin jäsenvaltioissa. Ikävä kyllä. EU:ssa ei ole toimivaltaa säädellä siviilisäätökysymyksiä. E, Jäsenillä, e, kansassa on suuria ongelmia johtuen sitä tyhjöstä tällä alueella. Yksi ratkaisu olisi siirtää toimivaltuus säännellä näitä kysymyksiä EU-toimielimille jäsenvaltioissa tietysti. EU pitäisi seurata niiden maiden mallia, jotka sääntelevät siviili- säätökysymyksiä liberaalilla avoimella tavalla ja ottavat huomioon yhteiskunnalliset muutokset. Rekisteröijinä olemme tyytyväisiä toimista, joihin EU on ryhtynyt sivilisäätökysymyksissä. Euroopan unionin tuomioistuin on jo nyt korostanut, kuinka tärkeää tasa-arvo sivilisaatiokysymyksissä on eri jäsenvaltioiden välillä. Yhdenmukaistaminen ja liberalisoiminen kansallisen kohdalla EU-tasolla sivilisaatiokysymyksissä on ratkaisevan tärkeää johtuen ihmisoikeuksien suojelusta ja perusvapauksista, joista kansalaiset nauttivat EU-ssa samoin pitää voida toteuttaa oikeuksia, jotka liittyvät EU-kansalaisuuteen. Tästä syystä me tuemme kaikkia toimia EU-ssa parantaa tilannetta tällä alueella ja olemme valmiit olemaan yhteistyössä ja mahdollisimman hyvin. Todellakin tarvitaan tätä sivilisäätyssääntelyn harmonisaatiota, mutta tässä pitää kuitenkin mainita vielä seuraavakin asia on kiireellistä äh, pystyä ratkaisemaan keskeinen tunnustaminen asiakirjojen kohtaan, että saadaan jäsenvaltioista ilman, että asia viedään notaarille tai käännetään virallisesti ja sitten täytyy voita vaihtaa suoraan sivilisääty väestörekisteritietoja toimi, äh, äh, viranomaisten kesken. Näin voidaan yksinkertaistaa menettelytapoja, jotka liittyvät sivilisäätyn muutoksiin useimpien kansalaisten kohdalla olisi todellakin hienoa Euroopan äh, sivili- kansalaisrekisteriviranomaisille, jos voita, jos me voisimme auttaa myös ratkaisemaan näitä ongelmia, joita tässä olen käsitellyt. Kiitoksia. Uh, thank you very much, Dr. Zadrovec. I, uh, again, another excellent presentation. I think that so well complements. Jälleen erinomainen esitys, joka hyvin täydentää kollegoiden aikaisempia esityksiä. Minulla on oikein ilahduttavaa se, että painota, että sivilisaatioon liittyvä yhdentymistä tämä. Minä mietin varmaan pitkään tätä lausetta, mitä se merkitsee, että on, että on jäsenvaltio. Emmekä voi luoda enemmän yhteistä aluetta asioissa, jotka liittyvät ihmisten identiteettiin. perheenjäseninä. Me olemme kuulleet monia ratkaisuja nykyongelmia. Olisi ilahduttavaa niin kuulla kysymyksiä teiltä. Jos identifioitte lisää ongelmia, varmasti niihin löytyy ratkaisujakin. Annan puheenvuoron teille. Kertokaa ensin, kuka olette ja sitten kysymys tai kommentti. I, I, I understand is that there's a member of the European Commission. Thank you. Uskon, että komission edustaja tässä kohtaa kommentoida. Salla Saastamoinen. Kiitos, olen Salla Saastamoinen. Olen vastuussa DG DG oikeuspääosastossa siviilikysymyksessä vastuussa. Haluan kiittää kaikkia puhuja. Ja er, ensiksi juurivaliokuntaa tämän päivän organisoimisessa. Tämä on tuonut meille paljon ideoita ja myös ratkaisuvertuksia. Pakita puhuja. Viimeisen istunnon kysymykset ovat erityisesti meille tuttuja. Olemme tutkineet tätä 2007 näitä, ja olemme tehneet samanlaisia tutkimuksia kuin mitä teillä on tällä hetkellä liittyen väestörekisteritoimeen, väestökirjanpiteen tietoa on. Seuraava askel on löytää teknisesti ja poliittisesti toteutettavia vaihtoehtoja EUn e kehikossa sopimusten pohjalta. Komissio työskentelee Tukholman ohjelman ja toimintasuunnitelman puitteissa, johon kuuluu oikeudellisten aloitteiden laatiminen liittyen ah, hallinnollista monstruksista, monstruksista luopuminen. Tämä liittyy hyvin lä- siihen, mistä Rava Eli Antonia puhui. Toinen aloite liittyy väestörekisteriin asiakirjojen vaikutuksen hyväksymistä. Meillä oli 2010-2011 kuuleminen tästä. Joten työ jatkuu. Tässä oli yksi erittäin kiinnostava kysymys myös poliittisesti. Tässä tarvittiin, että unionin pitäisi toimia. Sen pitäisi toimia liberaalimpien jäsenmaiden näkökulmasta. Tämä on kiinnostavaa, koska meillä on 27 jäsenvaltiota ja kukin on, on valinnut sen tasan, mitä he kansalaisille tarjoavat. Unioni pyrkii tarjoamaan jotain, jos että nämä kaikki 27 voisivat hyväksyä, tai ainakin riittävä enemmistö sopimus tämän pohjalta. Joten minulle ratkaisu löytyisi yhteisen nimittäjän löytämisestä. Se helpottaisi jo kansalaisten vapaata liikkuvuutta. Julkisissa kuulemisissa olemme yrittäneet saada kaikkien mielipiteitä. Tässä huoneessa on monia, jotka ovat antaneet suoraan syötettä meille. Kiitän myöskin päivän palautteesta, joka liittyy työhömme tähän väestökirjanpitoon, joka on erittäin ajankohtainen. Extensive comment, I think I'm sure our... kovasti näistä kommenteista varmasti. Haluatte, muut haluavat kommentoida kuunnella ensin ensimmäistä puhujaa. Moi, je, je préfère... Euh- Minä haluaisin tehdä pienen ehdotuksen koskien keskinäistä asiakirjojen tunnustamista jäsenvaltiossa. Käytän tässä omaa kokemustani hyväksi, koska olen tehnyt työtä eri Euroopan maissa, joissa on tarvinnut erilaisia asiakirjoja. Yksi esimerkki selvyyden vuoksi olen saksalainen – Asun Hollannissa ja minä tarvitsen syntymätodistusta. Niin kun minä menen Saksaan hakemaan tätä syntymätodistusta, niin samanaikaisesti saan käännöksen yhdellä kolmella kielellä, joita eniten Euroopassa puhutaan, esimerkiksi ranskaksi, saksaksi tai englanniksi. Tämä on yksi esimerkki vain. Ja tämä käännös on välttämätön, jotta tämän asiakirjan voi esitellä sitten Hollannissa. Maksan tästä käännöksestä veroon tai maksun. Tämä on juridinen, tai siis äh, hyväksytty käännös. Tässä säästyy aikaa, koska tämä on jo käännetty ja voin ottaa sen mukaan. Niin, ja sitten voin tämän asiakirjan kanssa mennä Hollantiin esimerkiksi vain. Thank you again uh, for that comment. So are there... tästä kommentista. Haluaako joku muu puheenvuoron ennen kuin palataan puhujan Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Chairman. I will continue in French. Um, Jatka ranskaksi. Minulla on pikku kysymys. Tämä on asia, joka on otettu esille. Eli edetäksemme Euroopassa, rouva puheenjohtaja, on välttämätöntä löytää eurooppalainen identiteetti ja eikä Eurooppaan kuulu se, että löytää eurooppalaisen identiteettinsä. Ja kysymykseni on, se vaiheessa, missä me nyt olemme, me haluamme luoda poliittisemman unionin, joka tulee lähemmäksi kansalaista. Eikö ole tarvetta ylittää se, se mikä on ollut tällä hetkellä yhteisön toimissa, ylittää, että tämä visio, joka liittyy liikkumavapauteen ja mennä pitempään. Eli portissa projektissa, mikä on Euroopan unionin identiteetti. Minun mielestäni Euroopan unionin identiteetin täytyy olla tämä monimuotoisuus, kulttuurinen monimuotoisuus, myös perheratkaisuissa. Eikö tämän uuden projektin pitäisi olla sellainen, että se yhdenmukaistaisi Äh, liikkuvavuoden nimissä, vaan pitää löytää sen keinoja koordinoida nykydiversiteettiä säilyttääkseen sen ja tämän diversiteetin ympärillä ratkaisulle löytää. Kiitos vasta. Uh, oh, thank you. Okay, I'm going to go back to our, our, our panelists and maybe... Niin, ehkäpä vielä panelisteilta kommentteja näihin esitettyihin huomautuks, huomioihin niin ehkäpä siihen voitaisiin tämä seminaari päättää. Mutta vielä yksi huomio tähän viimeisimpään kysymykseen. Ehkä olen hiukan filosofisesti kouluttautunut ja te esititte tällaisen filosofisemman kysymyksen, se pitää ehkä myöskin huomioida, mutta siitä voitaisiin lähteä liikkeelle tai sitten käytännönläheisistä kysymyksistä. Se on ihan sama, kunhan vain saamme toimivia ratkaisuja aikaiseksi, jotta tilanne paranisi nykyisestään. Kollega McNevin, olkaa hyvä. The three people that have... Niin, näihin kysymyksiin toteaisin, komission edustaja Saastamoinen, hänen kanssaan olemme tehneet tiivistä yhteistyötä ja rohkaisisin komissiota sen tekemässä työssä. Minä uskon, että komissio todellakin haluaa saada näitä parannuksia aikaiseksi, joihin täällä kollegamme jo viittasi. Salla ja hänen kollegat ovat havainneet, että kyllä asiat ovat aika monimutkikkaita, sillä käytännönläheisen ratkaisumallin löytyminen ei ole se ongelma. Ongelmana on poliittisen yhteisymmärryksen löytäminen. Se vie oman aikansa, joten rohkaisisin kyllä komissiota pitämään kynsinhampain tästä hankkeesta kiinni, koska se on järkevää ja siitä on hyötyä rekisterinpitäjille, niin kuin kollegani tässä juuri sanoi, siitä on meille hyötyä ja monille muille asiantuntijoille. Parisilainen herrasmies viittasi kyllä yhteen keskeiseen ongelmaan. Eli mistä puhutaan silloin, kun puhutaan eurooppalaisesta identiteetistä? YK, UK pääministeri varmaankin tämänpäiväisessä puheessa viittasi siihen, mutta aivan oikeutetusti viitattiin tähän kulttuurilliseen monimuotoisuuteen. Tämä kulttuurillinen monimuotoisuus, jota minä skottina pidän erittäin tärkeänä asiana, niin se on se, joka estää poliitikkojamme pääsemästä yhteisymmärrykseen. Ranskalaiset kulttuurista syistä johtuen rakastavat omaa etunimijärjestelmäänsä, joten meidän täytyy katsoa sitä, että millä tavalla tämä voitaisiin yhdistää tähän pyrkimykseen yhtenäisemmästä järjestelmästä, niin kuin täällä kollegamme ovat sanoneet. Ja sitten Belgiassa asuva saksalainen kollegamme, ja sitten vielä tämä kolmas kansalaisuus, sitä minä en nyt enää muista, mutta hän otti esille oivan esimerkin siitä, millä saralla on päästy eteenpäin vira, viranomaistoiminnassa. Niin kuin täällä on sanottu, ICCS on luonut monikielisen lomakkeen todistuspohjan, joka toimii samalla periaatteella. Tämän sopimuksen ovat allekirjoittaneet 20 jäsenvaltiota. Jotkut ovat, toiset taas eivät ole ICCSn jäsenvaltioita, mutta kyse on vain 20 valtiosta tässä vaiheessa. Kyllähän enemmänkin olisi parempi. Ja minä uskon, että tällaisen mallin kautta saataisiin autettua useampia unionin kansalaisia. Brilliant, thank you. Um, I'm sure... Loistavaa. Tahtari Zadravic, onko teillä loppukommenttia? Ah, danke. Ja. Thank you. Ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich... Kiitoksia. Haluaisin vain todeta, että olen tietoinen siitä, että minun ajatukseni menevät aika lailla pitkälle, mutta tiedän myöskin sen, että monet eivät asu enää kotimaassaan, eli siinä maassa, jonka kansalaisuus heillä on. Miksi heille ei voitaisiin antaa mahdollisuutta elää toivomallaan tavalla? Miksi jäsenvaltiot pitävät perinteistä kynsinhampain kiinni samalla kun puhutaan perheoikeudesta tai parisuhteiden luonteesta. Miksi tässä yhteydessä perinteillä on niin keskeinen merkitys? Miksi maat eivät ole sen verran rohkeampia, että antaisivat lakimuutoksille muutosmahdollisuuksia, jotta ihmiset voivat elää haluamallaan tavalla, koska eihän se sinänsä vähennä jäsenvaltioiden valtaa. Jotain unionin on tehtävä, sillä ongelmat ovat ilmeisiä ja jotkut ongelmat ovat sellaisia, jotka voitaisiin ratkaista ihan kädenkäänteessä, ainakin minun mielestäni. Uh, thank you for that. Kiitos tuosta. Olen sydämestäni samaa mieltä. Minä Perinteiden pitää elää. Palaamme siihen, mistä aloitimme. Tahtori Eli Antonion, esitätkö loppukommentit? Kolme loppuhuomiota. En voisi enempää olla samaa mieltä herra McNillanin kanssa. Siihen liittyen, että tekniset ratkaisut ovat olemassa. Nyt on kysymys poliittisesta tahdosta toteuttaa niitä. Vastatakseni sitten kahteen edeltävän puhujan kommenttiin. Jännitettä on. Yhtäältä filosofisten ideoiden välillä ja, ja toisaalta meillä on käytännön ongelmia. Voimme keskustella Euroopan identiteetistä monimuotoisuudesta. Mutta jokaisella kansalaisena on väliä, kuinka pitkään pitää matkustaa, ää, todistuksen saamiseksi tai miten voidaan mennä naimisiin, miten voidaan saada jotain sosiaaliturvatut asiakirjoja lainsäätäessä. Meidän pitää muistaa käytännön ongelmien ratkaisu. Loppukommenttina keskustelu Euroopan identiteetistä ja kansallisesta identiteetistä, niiden suhteesta on tärkeää mutta ehkä meidän pitää myös puhua suvaitsevaisuuden arvosta ja erilaisuuden hyväksymisestä, joka ei tarvitse ää, yhdenmukaistamista, vaan erojen tunnistamista. Paljon kiitoksia tuosta. Vaikka haluaisin jatkakin keskusteluja, niin kaikki ovat varmaan iloisia, jos lopetamme tähän. Paljon kiitoksia puhujalle tästä istunnasta omistautumisesta. Kiitos.